myself, thank you. I think we'll start the meeting now. No niin, aloittakaamme kokous. Jotkut ovat jumiutuneet vähän lumeen, niin kuin minäkin itse tänään. Näin alkuun haluaisin hyväksyttää esityslistan. Kiitos. Minulla oli esittelijältä pyyntö ja useilta varjoesittelijöiltä jotka ovat pyytäneet tämän päivän äänestyksen lykkäystä, joka koskee CCTV yhden yhdistetty yhtiöverokäsittelyä ja se otetaan käsittelyyn 20-21.3. Ja sitten puheenjohtajan ilmoituksia. Ensinnäkin haluaisin kertoa, että kansallisilta parlamenteilta tulleet ilmoitukset, jotka koskevat sitä, ettei lainsäädäntöehdotus ole pidä yhtä toissijaisuusperiaatteen kanssa on ilmoitettu Euroopan parlamentille kahdeksan viikon määräajassa, johon viitataan artiklassa 6 kohdassa 2 Lissabonin sopimuksessa. Tämä siis liittyy yhteis- yhdistettyyn yhtiöveropohjaan. Ja se on myöskin julkaistu internetsivustolla kohdassa 4 tämän päivän kokouksen esityslistalla. Lisäksi korjausversio lyhyeksi myyntiasetuksesta. Kaikki tuon esityksen kieliversiot juristilingvistien tarkistuksen jälkeen on laitettu jakeluun 21.1. Ekon jäsenille 2561 säännön mukaisesti työohjaussäännöissä ja jos vastalauseita esitetään, niin korjausversio esitetään sellaisenaan parlamentille. Se otetaan esille ensi viikon täysistunnossa. Ja sitä pidetään hyväksyttynä, jollei poliittinen ryhmä tai ainakin 40 jäsentä vaadi sitä, että siitä äänestetään. Ja lopuksi kolmikantaneuvottelu EMEAsta ja johdannaislainsäädännöstä 31. käytiin kuudes tällainen kokous, edistytty on jonkun verran. Ja vain yksi oleellinen poliittinen asia on jäänyt sen ulkopuolelle. Ja tavoitteena on käydä lopullinen kolmikautta neuvottelu myöhemmin tällä viikolla, ilmeisesti ehkä jo torstai-iltapäivänä, mutta odottelemme tässä vielä lopullista vahvistusta. Siinä siis kaikki puheenjohtajan ilmoitukset, ja näin siirrytään kohtaan kolme Eurooppalaisten tilastojen laadun hallinta esittelijänä Skikluna. Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tuskin tarvitsee jättää mainitsematta sitä, kuinka tärkeää on eurooppalaisten tilastojen laadun hallinta. Minne tahansa nyt sitten kastaan tänne, tänne Sixpackin suuntaan, tai perusomuksen itsensä, tai, tai jopa tulostaulukkoonkin päin – niin kaikki nämä perustuvat aina tilastotiedoille. Ja jos ei tämä perusta ole vahva ja pysty kannattamaan kaikkia näitä päätelmiä ja toimia, joita ei mennä tilastotietojen pohjalta, niin, niin, niin tällöin tämä on heikolla pohjalla. Ja me olemme silloin kyllä vaikeuksissa tämän asian kanssa. Joten tämä mietintö, sen tarkoituksena on painottaa sitä, että toimielinten tilannetta vahvistettaisiin, jotka antavat siis tietoja eteenpäin. Erityisesti tulee niiden riippuvuuteen, kun ne tukevat hallituksia, että hallitukset jättävät näppinsä eroon näistä toimijoista. Ja että nämä toimijat, jotka ovat sitten vaikka keskuspankkeja tai muita, niin niiden pitää sitten toimia riippumattomina ja sitä pitää kunnioittaa. Ja että myöskin odotetaan selkeää, vahvaa hallinnointia, kun tuotetaan ja julkaistaan tilastotietoja. Ja noudatetaan myöskin sääntöjä sekä sisäisessä ulkoisessa tilintarkoituksessa, kun niitä tehdään. Mä tietenkin jotta ero sittenkin vastuullisuuden ja toimialan välillä. Ja meidän pitää pyytää selkeää sitoutumista molempien sekä hallitusten, joka on siis monenkin tämän tiedon lähde, finanssitiedon lähde, ja sitten taas virastojen itsensä toiminnan suhteen. Kun katsotaan ylöspäin tätä tiedon kulkua, niin suurin lähde on hallitus sen julkistettujen finanssitietojen muodossa. Ja tässä pidetään hallitus myöskin vastuullisina siitä, että he ovat sitten tilastolaitoksille luotettavia, vaan on pitkälle standardisoituja ja vertailtavia tietoja ajoissa. Ja me tiedämme, että tämä on ollut myöskin ongelmien alku euroalueella – joten tähän asiaan pitää vielä kiinnittää paljon huomiota. Ja tulee sitten pieniin maihin, no jotka eivät ole pieniä, mutta jotka ovat tavallaan heikkoja, joilla on heikot virastot, niin entä missä olla poikkeuksia tiedon välittämisessä. Ja sitten erityisesti näiden maiden tiedon käyttäjät ovat huonommassa tilanteessa, koska joku tieto puuttuu silloin, sitä ei ole olemassa. Joten vaikka mekin odotan, että kaikkia resursseja tulla lähettämään komission taholta, mutta ainakaan mitään kansallisia asiantuntijoille se toimia, jotta he voivat sitten noudattaa määräyksiä ja tilastotietojen tarkkuus ei kärsi. Kun sitten tilastotietoja julkaistaan, se on myöskin käyttäjäystävällistä. Erityisesti niitä henkilöitä, jotka eivät ole asian, as, alan asiantuntijoita myös politiikan tekijöille pitäisi olla mahdollista. Tietenkin eri toimijat haluavat tulkita tietoa eri tavoin, ja meidän pitäisi tehdä sellainen tilanne, tai sellainen tilanne aikaan, että tällainen maalikkokin voi käyttää tietoa, ja aina luottaa sitten jonkun toisen käden tulkintaan. Ette tarvitse mitään tilastotietojen tutkimusta saadakseen tästä johtopäätöksiä aikaiseksi. Ja tällaiset tiedot, kun pitäisi, julkaistaan näissä tiedotteissa, pitäisi olla myöskin maakohtaisia, se pitäisi olla saatavilla kaikilla, ja tämä pitäisi olla pitkän aikavälin tietoa, tilastotietoa. Meillä on aluekehitysvaliokunnan lausunto tähän, joka on minusta kyllä hyväksyttävissä – Joten kaiken kaikkiaan ryhmät ovat tuoneet viisaat päänsä yhteen ja me olemme sopineet aika monista kompromissitarkistuksista, jotka toivottavasti saavat myöskin teidän tukenne. Kiitoksia. Thank you very much. Is there... Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Jean-Paul ei ole paikalla. Sven, ole hyvä. no, no, uh, uh, Just very briefly. Ihan äh, nopeasti. Haluaisin tietää, äh, ovatko, muut, ovatko täällä muut paikalla, jotka ovat ennen meitä? Ei. Selvä. Eli kiitokset äh, edustaja Siklunare hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin vain painottaa, että tässä mietinnössä ja näissä kompromisseissa, että niiden kautta voisimme parantaa Eurostatin tiedon saatavuutta. Eurostat tekee hyvää työtä. Täytyy sanoa, että he ovat eh, parantaneet työtään monilla aloilla verrattuna aikaisempaan. Nyt on aika ottaa seuraava askel eteenpäin ja tehdä tästä tiedosta saatavampaa niin, että kansalaisista tuntuu myös siltä, että he saavat suoraan ja helposti tätä tietoa, joka heitä koskee. Samoin kuin että webisivuilta olisi helppo saada tätä tietoa, kuten monet muut tilastoviranomaiset jo tekevät. Minusta Eurostat voisi parantaa näkyvyyttään huomattavasti. Haluaisin myös painottaa, että Eurostat on tehnyt hyvän askeleen, kun se julkaisi nämä vaje- ja lainasummat, myös vaikka heillä oli tiettyjä epäilyjä näiden tietojen oikeudesta. Ja me olemme tehneet tarkistuksen siitä, että Eurostatin pitäisi toimia näin paljon säännöllisemmällä tasolla niin, että tämä olisi avoimempaa. Oli sitten tuntui tieto heistä sitten oikealta tai ei? Tai onko tässä kysymyksiä, parantamisajatuksia, epäilyitä liittyen siihen, millä tavalla kansalliset virastot, tilastovirastot tätä tietoa tuottavat? Thank you very much. Um, Vicky, do you want to take... Kiitoksia. Vicky, haluatko käyttää puheenvuoron eurooppalaisesta tilastotieteestä ja laadunvalvonnasta? Vai siis käytätkö puheenvuoron? Josta mä näin voisin muotoilla. Niin, vastaan vain Svenin kommentteihin. En aio tukea hänen tarkistuksen 25 ja 26 sen sijaan tuen 27 ja 28. Ei sen puolesta, etteikö hänellä olisi ihan valideja argumentteja mutta minun tarkistukseni 35, kiitos Edward siitä, että tuet sitä. Siinä puhutaan siitä, että tasapaino saadaan oikeaksi oikea-aikaisuuden ja tiedon laadun välillä suhteessa hintaan ja tarkkuuteen. Meidän täytyy siis varmistautua siitä, että kun tietoa on saatavilla, niin se tieto on hyvälaatuista ja tarkkaa. Sen lisäksi, että se annetaan oikea-aikaisesti. Kaikkea tuota tietoa ei välttämättä saa niin nopeasti kuin haluaisi. Eli nämä ovat ihan hyviä perusteluita. Ja ehdottomasti tuen tarkistustasi, joka koskee näiden vastuiden käyttöönottoa. Eli se on suuri osa tätä pakettia. Ja kiitäkin siitä syystä esittelijää. Ja kun me katsomme sinun sitten mietintösi Sharon yksityiskohtaisesti, niin vielä käytän siitä puheenvuoron. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin minäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän jakoi tämän taakan tilastotieteistä, joka nyt vaikuttaa olevan jakautunut esittelyihin tuolla Virossa. Olet teknisesti varjoistettu, Jean-Paul, haluat käyttää puheenvuoroa kuin kukaan muu? Jum. No niin, kuuluu. Toimiiko? Ei ole kysyttävä. Ei kommentteja. Tämä on hyvä. Hey, the report is good. Um, so that's fine. No niin, mietintö on hyvä, eli kunnossa. Siitä äänestetään piakkoin. Ai, Shuntissi jäitte minulta huomaamatta. Puheenjohtaja, anteeksi, olen pahoillani keskeytän tässä vähän puheenvuorovirtaa. Me äänestämme ihan tuota pikaa. Ja äänestyslistan perusteella minä haluaisin korostaa paria seikkaa. Tulette ymmärtämään pian. Me olemme tehneet tarkistuksia ja voin nähdä jo nyt, että esittelijä ei tue niitä. Minulla on tässä vaiheessa nyt kolme kommenttia, jos sopii. Ensimmäinen niistä liittyy tarkistukseen kuusi kohdassa, jossa, e- esi, jossa mietinnössä sanotaan ihan aiheellisestikin, että kriisi synnyttää sellaisia pyrkimyksiä ja houkutuksia muuttaa tilastotietoja. Eli niitä vähän vääristellään. Sanoin jo aikaisemmin, että tässä on myös yleisempi, laajempi ongelma. Ennen kuin kriisi puhkesi, niin laatiminen ja tilastotietojen hyväksyminen Eurostatin toimesta osoitti, että, että tässäkin oli jo vähän vilpillistä toimintaa. Mehän olemme puhuneet näistä swapseista Kreikassa maaliskuussa 2010 muistaakseni. Silloin totesimme, että tätä käytäntöä harjoitettiin muissakin maissa. Se hyväksyttiin, mutta ei siinä kyllä paljon moraalia ajateltu. Eurosta ei selittänyt, miksi se hyväksyi näin, miksi se turvasi nämä käytänteet. Tässä on kyse nyt vastuullisuudesta ja poliittis, politiikan hyödyntämisestä, ei vain kriisistä tai kriisi hyödyntämisestä tai tekosyystä. Tässä on nyt pyrkimyksenä, houkutuksena vähän vääristellä tilastotietoja. Toiseksi on hyvä sanoa, että pitää seurata talouden indeksiä, talouden indikaattoreita. Me olemme keskustelleet tästä laajemmin BKTstä, talouden indikaattoreista, enkä mielestäni, tä, eikä tämä ole mikään ongelma lisätä tätä tarkistuksemme muodossa. Vielä viimeiseksi, niin kuin monet täällä ajattelevat sitä, että viranomaisten riippumattomuus, viranomaiset, jotka laativat näitä tilastoja, niiden riippumattomuus on tärkeä, mutta tämä pyrkimys sitoutuu poliittiseen kontekstiin, joka on sille hyödyllistä. Tilastothan ovat ainakin Kreikan ongelman ytimessä ja kaikkien äh, silmätikkuna on sanottu, että vuoden 2009 vaje oli vääristelty, sinne vähän puhallettiin ilmaa poliitikkojen toimesta ja nyt huudetaan sitten poliittisten vastuunkantajien perään. Eurostat puuttui asioihin, en tiedä äh, mitä nyt jatkossa voi tapahtua, mutta mutta kuulemistilaisuudessa joku, joka edustaa Eurostatia, voisi kertoa, miten Eurostat toimii, missä vaiheessa Eurostat puuttuu peliin, missä yhteydessä, niin kuin esittelijä tässä korosti sen riippumattomuutta ja sen poliittista väliintuloa. Se olisi hyödyllistä kuulla tarkemmin. Thank you very much, uh, Thomas Mann. Kiitoksia. Thomas Mann seuraavana. Minä vastasin meidän Kreikan kollegalle. Monta vuotta sitten on pyritty Euroopan olla keräämään eurooppalaisia tietoja, ja sitten aktiivisesti ei estetty. Hallitusten päämiehet totesivat, että he eivät halua tehdä tanssia Brysselin pillin mukaan, tai sitten Saksan liittokansalit on että he halua mitään sinisiä kirjeitä Brysselistä. Tämä ajattelutapa johti siihen, että, että tietoja ei voitu tallentaa eurooppalaisella tasolla. Ja eurooppalainen tilastotietolaitos on tällainen sivulaitos, jolla ei ole samoja toimivaltuuksia kuin muilla. Ja haluaisin eh, vaan muistaa, että kriisi osoitti sen, että jos me teemme työtä yhdessä, me tarvitsemme myöskin silloin tietoja, jotka pitävät paikkansa. Tarvitsemme riippumattomuuden, joka on taattua, ja silloin tilastotietoja pitää myöskin olla tarkastettavissa. Sitä ei voida nyt taata, että Eurostat toimii nyt tässä näin ja pystyy kaiken arvioimaan ja antamaan suosituksia, koska suosituksesta voidaan aina kiistellä sen jälkeen. Eli tämä on se perusajatus, mitä pitää ajatella. Jos olemme leikkiä yhdessä, tarvitaan yhdessä leikkisäännöt myös. Ja tarvitaan myös tietoja, jotka on vedetty sitten eurooppaisella tasolla yhteen. Tältä pohjalta voidaan toimia. Ja jos Kreikka pitäisi tästä kiinni kuin muutkin, niin ei sitä mitään ongelmia olisi. Mutta pitäkää kiinni näistä yhteistä säännöistä. Ja takaa, taatte sen, että sitten eurooppalaisella tilastolaitoksella olisi tämä tiedot hallussa, jotka ovat myöskin totuudenmukaisia, eikä mitään fiktiota. Emme halua mitään PR-tietoja, vaan, vaan paikkansa pitäviä tietoja. Tämä takia tarvitaan valvontaa. Ja tämä toi tapahtua vain pelkästään sen avulla, että voidaan enemmän Eurooppaa. Ja tämä olisi hyvä perusta. Ja tältä tavoin voitaisiin myöskin levittää asiaa eurooppalaisten kansalaisten keskuuteen. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kuten totesin, me äänestämme siitä ihan minuutin sisään. Ja tavoitteena on esitellä asia täysistunnossa maaliskuussa ensimmäisessä istunnossa. you. Yes, Edward, you can have the floor again. Niin, Edward, ole hyvä. Käytä vain puheenvuoro vielä uudelleen. One, one, one short reply to... Ihan lyhyt vastaus vain. Näistä kolmesta tarkistuksesta olen samaa mieltä yhdestä. On ikävä, että emme tavanneet keskustellaksemme näistä kahdesta tarkistuksesta, koska olen varma, että jos sanamuotoja olisi hieman muutettu, niin olisimme voineet päästä sopimukseen. Minä äh, olen samaa mieltä tästä ympäristötilastosta, mutta tämä sanamuoto on tässä hieman, no, huono. Ja mitä tulee Eurostattiin, en tässä nyt yritä mitään toimielintä tässä suojella, mutta käsittääkseni neuvosto ei antanut heille mandaattia niin, että he voisivat äh, tarkistaa julkisen rahoituksen tietoa, ei ainoastaan yhdessä maassa, vaan muissa maissa, joissa se ei ollut oikein. Thank you very much. So we are now... Kiitoksia. Ja näin siirrytään eteenpäin äänestyksiin. Ja kuten totesin tuohon alkuun, äänestys yhteisestä yhdistetystä yhtiön veropohjasta on lykätty. Se antaa meille hieman lisäaikaa. Pascal. Well, for the, for the highly contentious... Niin. Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinta, kun se on niin ristiriitainen kysymys, niin ehkä pärjäämme kuitenkin ilman sinun äänestyskorttiasi. En minäkään ole itse asiassa täällä laittanut omani sisään. Saattaa olla, että tässä on säästetty vähän aikaa. Koska tuota yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa ei tänään käsitellä, eikä sitä äänestetä. Ja näin meillä on sitten aikaa käsitellä enemmän markkinoiden väärinkäyttöä ja aiemmin ottaa ne käsittelyyn. Joten jos olemme kaikki valmiita, niin otamme kohdan viisi. Jean-Paul. Anteeksi, että pyydän tästä puheenvuoroa, mutta voisitteko te sanoa tekniselle yksikölle, että tämä minun ääni ei kuulu hyvin täältä paikasta. Tämä mikrofoniyhteys on huono. Minä, minä saan vähän eri, erikois, kummallista informaatiota sieltä täältä, sana sieltä toinen täältä. Voisiko teknikko puoli nyt tulla hoitamaan tämän mahdollisimman pian ehkä se minut kuullaan hyvin koppi, mutta minä itse kuulen huonosti. Tämä on vähän kaput tämä minun laitteeni. We need a technician. Kiitoksia. No niin, teknikkoa tarvitaan, jotta Jean-Paul pääsee pälkähästä. Hän tarvitsee tulkkausta tuohon äänestykseen. Ymmärrän teidän englantinne ihan hyvin äänestyksessä. Kyllä se minun englannin taito riittää äänestämistä varten. We We'll just see whether these work. No katsotaan toimivatko ensin nuo kuulokkeet kuitenkin. Okay, if I say something, are you getting in? No, saatteko nyt tulkkauksen sinne kuulokkeisiin? I think it's something more serious with... Tässä taitaa olla kyllä Jean-Paulilla vähän vakavampi ongelma kyseessä. Tässä on kyse sabotaasista ihan selvästi. Okay, Madame Dati ist ja gar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 Niin, siellähän on nyt teknikko paikalla, joka napeltaa siellä. No, jatketaan äänestystä, kun siellä samalla yritetään hoitaa ongelma kuntoon. Onko vielä lisää ongelmia? I would like to ask you to allow me to... Niin, puheenjohtaja, saanko äänestää ilman äh, korttia, koska unohdin sen? That when we get to the card votes, if we have to take any. Ähm. No niin. Näin. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli alkuperäistä tekstiä ei tarvita. 15. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan. No niin. Tarkistus 15. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli se tuli 16 sijaan. 17 raukeako se? Ei. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin tarkistus 20. Ei mennäkään sinne. Vaan mennäänkin suullisen tarkistuksen 2, joka kattaa tarkistuksen 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 5 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, kappale 6, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappa 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Regin lausunto puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kort 1-3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Öö, Johdantosakappale B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatuskapa C puolesta vastaan tyhjää ty- hyväksytty. Joo, johdatuskapa D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkastus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 11 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastattu ja hyväksytty. Ja nyt sitten teksti sellaisenaan muutettuna. Täällä on aika moni ilman kortteja. Avataan äänestys ja sitten lisätään siihen ne muut. Right, we'll take the extras afterwards. Right. Lisää nyt lasketaan tämän jälkeen. 31 äänestänyttä. Äänestys päättyy. 29 puolesta, kaksi tyhjää. Kuinka monta vielä ilman korttia? Viisi. Eli 34 puolesta ja kaksi tyhjää. Kiitoksia esittelijälle. So, thank you very much. That's the... Näin, kiitokset. Äänestys on päättynyt aika lyhyen, koska tuota Yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskeva asia lykättiin. Ne, jotka lähtevät, olkaa hyvät ja poistukaa hiljaisesti, niin voimme siirtyä käsittelemään kohtia 6 ja 7, jossa puhutaan markkinoiden väärinkäytöstä. Okay, thank you very much. If, if we could... Kiitoksia. Nyt jos voidaan olla hiljaa, niin äh, anna puheenvuoron esittelijälle. Ja ihan vain epäilysten hälventämiseksi, niin kamerat ovat täällä paikan päällä. Wolf Clint on sitä pyytänyt. Ja se on hyväksytty. Arlene, ole hyvä. Thank you, Sharon. And I think that what I might do for... Kiitoksia. Ehkä kollegat, jotka ovat aikaisemmin tässä keskustelussa mukana, on hyvä saada yhteenveto siitä, mitä asetus ja direktiivi aikoo nyt tässä aikaan saada. Tämä on 2003 direktiivi, joka, jos tehdään direktiivi, joka sitten olisi koko EU-ssa voimassa. Ja siitä annetaan myöskin oikeudellisia seuraamuksia niille, jotka tekevät sisäpyrikauppoja tai käyttävät markkinoita väärin hyväkseen. Tällä hetkellä on maita eu ssa joilla ei ole vielä tällaista lainsäädäntöä käytössä. Tämä on tärkeä osa EUn finanssiuudistusta, tämän luomaan luottamusta markkinoihin. Jokaisessa on globalisoituja markkinoita, joissa on paljon kaupankäyntipaikkoja, niin markkinoiden väärinkäyttö mahdollisuudet ovat hyvin suuria. Joten erityisesti nämä aukot nyt pyritään tällä äyttämään. Siis eh, sääntelyaukot, OTC-kaupankäynti, myöskin eh, muiden johdannaisten eh, ja hyödykkejohdannaisten käytökäytö kauppa. Ja myöskin oikeusvarmuuden puuttuminen, joka on johtanut siihen, että tarvitaan myöskin rikosoikeudellisia seuraamuksia jotta voidaan ottaa huomioon hallinnolliset sekä rikosoikeudelliset seuraamukset. Tällä tavoin pyritään myöskin vähentämään, vähentämään pk-yritysten taakkaa. Lainsäädäntöehdotuksen tärkein lähtökohta on se, että pitää katsoa määritellä tämä sisäpiirikauppa. Tästä on puhuttu paljon sidosryhmien kanssa. Ja pyritään myöskin välttämään sitä, että markkinoiden väärinkäyttöä tehdään ja että sisäpiiritietoa käyttäisi väärin. Tällä tavoin voivat toimivaltaiset viranomaiset toimia tehokkaammin ja heillä on enemmän vääntövaltaa sitten, kun he näitä rikosoikeudellisia seuraamuksia langetetaan. No voin tässä katsoa muutamia asioita, joita otin esille pyöreän pöydän keskusteluissa kansallisten lainsäädäntöjen, lainsäädäntöjen kanssa 24. tammikuuta ja kuulemistilaisuudessa eteen esille. Totta kai me jatkamme keskustelua myöskin sidosryhmien ryhmien ja kansallisten toimijoiden kanssa asiasta. Pyrimme ymmärtämään, mitä ongelmia on näkyvissä tällä hetkellä kentällä. Tällä hetkellä vähän sulattelemme tietoa ja että meidän pitää tehdä lisää työtä ennen kuin voimme sitten jatkaa työstöä eh, lähitulevaisuudessa. Kun katsotaan soveltamisalaa, meidän pitää katsoa myöskin OTC-markkinoilla vaihdettavat välineet. Ja tämä on myöskin artikassa kaksi mukana. Ja sitten relevantin tiedon määritelmä tuli esille monessa puheenvuorossa teollisuuden ja sidosryhmien taholta. Tämä johtuu siitä, että määritelmä on muuttunut, ettei pelkästään hinta relevantti tieto ole kyseessä, vaan myöskin muukin relevantti tieto. Teollisuus ehdotti, että voitaisiin poistaa tämä uusi määritelmä koska heidän mielestä se on liian laaja. Mutta minä uskon, että nämä alkuperäiset keskustelut, kun pyritty löytämään tasapaino sen kesken, miten voidaan kunnolla estää markkinoiden väärinkäyttö ja määritellä sitä, että mikä on sitten jollakin relevanttia tietoa, niin tämä oli minusta hyvä tämä alkuperäinen otus, että voidaan tällä tavoin vähentää väärinkäyttöä. Jotkut sijoitusryhmät ottivat myöskin esille sen, että tässä ei ole tarpeeksi ottanut räätylittävää valvontaa huomioon. No, tämä asia pitää ottaa huomioon kyllä. Keskusteluissa lainsäätäjien kanssa huomattiin, että rajat tapaukset ovat lisääntyneet. Ja tällaisissa tapauksissa vaaditaan jotenkin tietoa, voidaan ratkaista seitsemän eri jäsenvaltion välisiä asioita. No kysymys onkin, että kuinka tämä ratkaistaan. Kysyin säätelijöiltä, kuinka voidaan ottaa huomioon, vaikka ehkä ESMA voidaan ottaa tähän mukaan sääntelemään tätä. Olisi nyt hyvä kuulla myöskin varjoesittelijän kanta tähän ennen kuin anna lopullisen päätöksen asiasta. OTF-kauppa sitten. Tästä keskustelusta tuli selväksi, että sääntelijät näkevät, että mitä hajanaisempaa markkinankäynti on, sitä vaikeampaa on estää markkinoiden väärinkäyttö. Eli jos katsotaan komission erityisesti uusi OTF-säännös, niin tämä tekisi oikeastaan säännöstä vaikeampaa, koska markkinat ovat hyvin hajanaiset. Ja tämä pitäisi katsoa ehkä MIFIDin valossa, kuinka tämä voitaisiin ratkaista. Haluaisin vielä muistuttaa meitä, mitä tässä on aikaisemmin hyväksytty. Mä oikeastaan pyydän mitään uutta OTF-kategoriaa. Mä helpottaisi minun työtäni kun pyrimme löytämään oikean tavan estää markkinoiden väärinkäyttöä, jos meillä on helppo rakenne. Myöskin huippunopea algoritmikaupankäynti tuli esille. Ja sekin saattaa tehdä vaikeammaksi ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytön. Meidän pitää katsoa myöskin IASKon mietintöä. IASKon mietinnössä ottiin kolme aluetta esille – markkinoiden tehokkuus, reiluus ja markkinoiden kestävyys. Joten meidän pitäisi katsoa tätä yksityiskohtaisemmin vielä. Tietenkin me emme halua tästä tilannetta, että tässä luodaan tämän säännöksen avulla uutta markkinoiden väärinkäyttöä. Eikö markkinatoimijat laajemmin sitten, se olisi vaikeampi todentaa mitään väärinkäytöksiä. Ja tulevaisuudessa lainsäädäntöä pitäisi kehittää, kun uutta teknologiaa kehitetään. Ja komissio onkin päättänyt juuri katsoa tätä asiaa erityisen huippunopean algoritmikaupankäynnin suhteen. Jos näissä asioissa löydetään jotain väärinkäytöksenkin kaupankäytöksiä, muita väärinkäytön mahdollisuuksia, me pitäisi laajentaa sitten lainsäädäntöä siinä vaiheessa – ehkä delegoidun säädöksen avulla, jotta voidaan taata se, ettei muita uusia alueita sitten tule kehitetyksi, jotka voisivat johtaa siihen, että markkinoiden väärinkäyttö jatkuu. PK-yritysten poikkeukset sitten, tiedän, että täällä valiokunnassa on monet kertaa todettu, että meidän pitää saada vähän kevyempi järjestelmä PK-yrityksille, jotta sallittaisiin se, että he voivat myöskin vastaa vaatimuksia, joita lainsäädäntö asettaa. Minäkin tuen sitä. Mutta en tietenkään tue sitä, että tämä helpompi järjestelmä olisi se, että, että PK-yritykset tavallaan voisivat <laughs> näin tehdä markkinoiden väärinkäyttöä ja kuin koira verävästä. No ei tämä ole lainsäädännön tarkoitus tietenkään. Me löytää oikea tasapaino sen välillä, että ei anta liikaa taakkaa pk mutta ei mitään porsaanreikiä käyttää heille sitten markkinoiden suhteen. Muutamia asioita esille myöskin artikan 17 puitteissa, jotka tutkintamahdollisuudet MIFIDissäkin 701 artiklassa. Eli ei haluttaisi vähentää sitä mahdollisuutta, että voidaan päästä tietoihin kiinni tarpeen vaatiessa. Ja Lipe varmaan on kiinnostunut tästä. Mutta tämä on vähän samansuuntainen kuin Mifidissäkin oli, joten meidän pitääkin pystyä ottamaan asia esille. Tietyt lainsäädännön osat meistä vaativat sitä, että pitää pystyä jäljentämään tietoa. Ja tämä on juuri tässäkin kyseessä. Tiedän, että Clint otti esille tämän asian ja olen huolestunut siitä, että mitä tehdään näiden johtajien suhteen, jotka ehkä eivät kauppaa potentiaalisen sisäpiiritiedon pohjalta. Yksi tapaus on UKssa, joka ennen kuin ilmoitti joulumyyntiluvuistaan myi osakkeen sitten tämä henkilö ja, ja, ja sitten lehdistön puitteissa, kuinka heitä ei otettu vastuuseen sisäpiirikaupasta, koska toivottavasti, että heillä ei ollut sitä, että tätä hintaan liittyvää herkkää tietoa käytössään. Mutta sen takia on lisätty, että laittaa myöskin muu relevantti, tieto mukaan. No, meillä on vielä myöskin muutamia ajatuksia tähän. Yksi asia, mitä pitäisi katsoa, että me mitä tällainen kauppa ikkuna tavallaan, että kaupan käyt voivat käydä kauppaa vain tiettyyn aikaan, etteivät sitten käytä tiettyä ajankohtaa hyväkseen. No tätä pitää puhua vielä sitten sidosryhmien kanssa ja katsoa, minkä tämä asia voidaan ottaa huomioon säännöksessä. Kuten tiedätte, hyödykkeet ovat myöskin mukana tässä, eikä varmaankaan yllätä teitä, että teollisuudesta haluaisi ottaa hyödykkeet pois tai antaa ne poikkeuden. Minusta onkin tärkeää, että, että Mifitkin ottaa tämän huomioon hyödykeasian. Tiedän sen ihan varmasti. Ja muutkin varmaankin tietävät sen täällä, joten meidänkin pitää ottaa tämä asia selkeästi esille. Ja pyydämme, että komissio lähentäisi tämän myös koskemaan hyödykkeitä. Nyt katsoo myöskin direktiiviä seuraavaksi, okei, annoittaisi on huomioon nämä seuraamukset myöskin tässä. En usko, että mitään mm, sitä avointa määritelmää pitäisi antaa seuraamuksiin. Ja tietääkseni tämän ensimmäistä kertaa nyt tällä kentällä komissio ottaa rikosoikeudet seuraamukset huomioon asian yhteydessä. Joten meidän pitää vähän kyllä katsoa tätä etukäteen, ettei luoda mitään tällaista seuraamuslistaa. En haluaisi tällaista. En haluaisi mitenkään estää lainsäätäjä käyttämästä toimivaltuuksia soveltuvalla tavalla, ettei tässä vaiheessa määriteltäisi kaikkia asioita eu tasolla. Mutta kuitenkin tällainen ja seurauksiin johtava käyttäytyminen pitäisi olla seuraamuksen kohteena. Tätä tuetaan mutta tietenkin tietysti tapauksessa pitäisi jonkunnäköistä joustavuutta antaa. No oikeastaan tässä kaikki olisi ollakin nyt. Anna vähän enemmän aikaa kollegoille ja varjoesittelijöille puhua asiasta. Olisi hyvä kuulla heidänkin kommentteja. Kiitoksia. Äh, Kiitokset äh, Sari Essayah te puhutte EPP-ryhmän nimissä. Pietikäinen is not able to attend this niin edustaja Pietikäinen ei voi osallistua tähän kokoukseen. Hän oli tästä hyvin pahoillaan, mutta minä kerron hänen näkemyksensä ja kommenttinsa hänen puolestaan. Se pohja, jonka komissio on meille esitellyt, on ihan hyvä ja tuettava. On tärkeää laajentaa asetuksen kattavuutta niin, että se kattaa kaiken niin, että tilanne jäsenvaltioiden keskellä, kesken olisi sama, niin että olisi yhtenäiset säännöt ja että vahvistettaisiin yhteiset säännöt ja rangaistukset, kun on kysymys markkinoiden väärinkäytöstä tai manipuloinnista. On myös erityisen tärkeää, että tätä direktiiviä, direktiivi käsitellään yhteen yhtä nopeasti kuin MIFID-direktiivi sen vuoksi, että nämä direktiivit kuuluvat yhteen. Ja tässä esittelijät ovat alusta alkaen toimineetkin samaa tahtia. Sirpaloituminen huonojen käytänteiden kautta on aikamoinen haaste valvojalle. Ja kun yritän ja sille, kun yritetään tunnistaa markkinoiden väärinkäyttöä. Koska tällä asetuksella yritetään tähän nyt puuttua, niin meidän pitäisi mielestäni mennä vielä hieman pidemmälle. MD-kuulemisessa esitettiin erittäin hyvä ehdotus siitä, millä tavalla voitaisiin puuttua tähän sirpaloitumiseen eh, sillä tavalla, että primäärimarkkinat eh, saisivat enemmän vastuuta eh, nimenomaan valvonnasta. Tämä vaatisi sitä, että saataisiin pääsy ei ainoastaan transaktioraportteihin, vaan myös äh, esimerkiksi tilauskirjoihin, niin että nähdään mitä on tehty ja myös äh, mitä on tilattu tai aiottu tilata. Luonnollisesti meidän täytyy myös nähdä, miten tämä käytännössä toimenpantaisiin. Ja on selvää, että esimerkiksi äh, säännöt liittyen tietomuureihin ja suojeluun olisi otettava mukaan tähän ehdotukseen. Kuitenkin meidän täytyy mielestäni tehdä enemmän tässä asiassa. Meidän pitäisi myös käydä lävitse nämä avainkonseptit tässä asetuksessa hyvin tarkkaan niin, että voimme olla varmoja, että siinä olisi hieman tilaa myös erilaisille kansallisille ähm, tulkinnoille niin, että ei synny erilaisia lähtökohtia. Sitten muutama huomio vielä. Miten määritellään sisäpiiri tieto? Komissio sanoo, että mikäli investoijien mielestä tieto on tärkeää, niin silloin sitä voidaan pitää sisäpiiritietona. Vaikkakin ymmärrän miten hankalaa tämä asia on. Silti minusta se pitäisi pitää tässä asetuksessa mukana, ottaen huomioon sen, miten tehokkaasti voitaisiin ottaa puuttua markkinoiden väärinkäyttöön. Se, mitä me, mistä me voisimme puhua, oli se määritellä tätä hieman pidemmälle. Esimerkiksi antamalla esimerkkejä eikä tekemällä mitään täyttä lista, luetteloa. Toinen, joka liittyy hallinnollisten ja rikostuomioistuimellisten sanktioiden kesken. Me tarvitsemme selkeytystä, jos selkeytystä niin, että tämän pitäisi koskea myös muuta lainsäädäntöä, jossa on vastaavanlaisia sääntöjä, kuten esimerkiksi CRD tai MIFID – asetuksessa. Ja näitä pitäisi painottaa ei ainoastaan rajat ylittävissä tapauksissa, vaan myös kansallisella tasolla. Tässä kaikki, mitä Pietikäinen halusi sanoa, ja hän varmasti tekee mielellään yhteistyötä kaikkien kanssa, niin että nämä molemmat mietinnöt olisivat mahdollisimman hyvät. Ja, Dank, Sharon. Ähm, Wolf, kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä joka täällä tehtiin. Tämä kuulemistilaisuus, joka meillä oli täällä 24. tammikuuta, oli erittäin hyödyllinen. Muut kuulemistilaisuudessa olet toimijat sopivat, että puhumme tämän direktiivin tarpeellisuudesta ja olemme samaa mieltä oikeastaan sen tarpeellisuudesta. Nytkin tilanne on muuttunut Tietenkin nyt tämän päivän markkinat ovat toisenlaisia ja rippuudet ovat toisenlaisia. Teknologiset mahdollisuudet ovat myöskin toisenlaisia markkinoilla. Joten tämä vaatii ja toimia. Mielenkiintoista onkin se, että komissio tällä kertaa teki asetuksen ja direktiivin. Basel kolmessa pääomavaatimuksissa, kun oli vastaava lähestymistapa silloin, ja markkinatoimijoille tämä jotenkin ole niin miellyttävää, koska on mikä direktiivin kuin asetuksen. Mutta minä tämän talon jäsenenä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi useammin toimia asetusten avulla, että voidaan todellakin taata se, että käytännössä pannaan täytäntöön se, mitä lainsäätäjä haluaa. Ja tämä tapahtuu sitten kaikissa 27 jäsenvaltioissa identtisesti. Näin direktiivin antamat pelivarat eivät sitten tule käyttöön. Sitten yksittäisiin kohtiin vielä, kuten Aileen täällä ja osittain mainitsikin. Sisäpiiri, sisäpiirin määritelmä on vaikeampi kuin alun perin luultiinkaan. Näyttää siltä, että komissio on vähän laajemman käsitteen kuin tähän mennessä yleensä ollut. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että meidän pitää hyvin tarkkaan määritelmässä piirilistat. Ja tämäkin tuo lisää työtaakkaa. Mutta tämä ei voida välttää, jos mä haluan pitää kiinni tästä määräyksestä. Ne sidosryhmät, joiden kanssa me puhuimme, enemmistön mielestä meidän pitäisi luopua tästä. No tällä on tietenkin se negatiivinen seuraus, että me toisaalta taas haluamme tässä tehdä se, että pyrimme luomaan, luomaan vaikka osakeoptioiden suhteen ottamaan asiat huomioon, vaikka et, yrityksen tulos, että henkilö, joka sen option saa, ei sitten saa olla mikään ä, äh, sisäpiirin toimija. Ja sitten kun hänellä on hyvin, äh, mahdollisuudet näiden optioiden suhteen, niin tämä, tästä tulee ihan absurdi tulos loppujen lopuksi. Tämä, tämä pitää ottaa huomioon. Ja toinen asia koskee sitten sitä tarvetta, että sisäpiiritietot ja ad hoc ilmoitukset pitää tuoda samalle tasolle. Tästä voidaan näyttää esimerkki, että joku, henkilö, joku yritys vaikka aikoo ostaa osakkeita takaisin markkinoilla. Ne on antanut jo ostomääräyksen pankille, että tehdään vaikka tiettyyn aikaan X tämä ostotoimenpide. Ja nyt sitten tullaankin yllättäen sitten selville, että on tulossa suuri tappio, vaikka joku tehdas ulkomailla ei toimikaan niin hyvin kuin se pitäisi toimia, tai sitten tämän tuotteelta ottaisin takaisin. Niin tämän määräyksen pohjalta yritys ei enää voisi perua antamaansa ostomääräystä, etteivät he joudu sitten huonoon valuun. Eli tässä tilanteessa, koska johtokunta tietää tästä ostopäätöksestä, niin mitä antaa ostopäätöksen läpi, aloittaa ostot, siis osakkeiden takaisin ostot, vaikka he tietävät, että heillä ei ole rahaa maksaa näitä osakkeita, koska muuten tämä on sitä säännöstä vastaista. Tätä pitää miettiä Voiko tällaista yhdistelmää hyväksyä? Eli sisäpiiritiedon ja ostomääräysten yhdistelmää hyväksyä, niin kuin komissio ehdottaa. Ja kolmas asia koskee, kuten Alin jo mainitsikin täällä, niitä liiketoimia, joita tekevät johtajat, siis valvontaelimet yrityksissä. Tässä toisaalta on järkevää katsoa sitä kokonaisvolyymia, mikä on sitten ilmoitusvelvollisuutta koskeva raja 20 000 tai 50 000, no ehkä jopa 100 000 voisi olla hyvä raja minun mielestäni. Tämä oli yksi asia. Ja toinen sitten koskee jotain ilmoitusaikaa, väliä. Tässä ottaa komissio tästä viidestä kahteen päivän lyhennettävän. Minä käytännön syystä koska olen edessä pörssiyrityksessä hallintoneuvostossa, ennen kuin olin politiikassa siis, ähm, minä toteaisin, että tätä aikaväliä voidaan ainakin lyhentää. Onko kaksi päivää sitten liian tiukka? No tämä, tätä ei voida äh, aivan lopullisesti mitenkään vastata. Mutta olin yllättynyt, että kaikki keskustelukumppanit totesivat, että tämä olisi, olisi mahdotonta. Minä kyllä itse tein silloin kahden päivän aikana tämän. Tiesin, että se ei ollut mahdollista. Mutta joissain maissa ilmeisesti pitää odottaa tiettyjä tietoja ensin. No, tämän ei ole ihan lopuksi kaikkea ratkaiseva asia. Minä periaatteessa totesin, jos kaksi päivää on liian tiukkaa, niin sitten ehkä voitaisiin vaikka vähän lieventää tätä määräystä. Mutta jonkun verran pitäisikin lyhentää. Ja sitten vielä ilmiantajat lopuksi. Ja vaikka ymmärränkin kyllä, että meillä pitää olla kiinnostusta sen suhteen, että markkinoiden väärinkäyttö todella melkein kaikissa tapauksissa tulisi ilmi. Kuitenkin epäilyttävältä vaikuttaa tämä ilmiantaminen, onko sen soveltuva väline tähän. Tämähän johtaisi jopa siihen, että voitaisiin ratuksia korvauksia antamaan ja että yllyttäisimme tavallaan työntekijöitä siihen, että, että tekö toimivat tällä tavoin, ostaisimme tavallaan heidän tietonsa, ja tämä suhteen pitää olla varovaisia. Sitten viimeinen asia, nämä seurantamahdollisuudet. Seuraamuksien suhteen tällä hetkellä on hyvin suuria eroja 27 jäsenvaltiossa. Täällä on sellaisia valtioita, joissa voidaan poliisiviranomaisten taholta valvoa toimintaa ja toisia taas, joissa ei ollenkaan voida valvoa tai se tapahtuu vain pelkästään valvontaviranomaisten, pörssiviranomaisten kiinteällä tuella. Ehkä tässä komissio voisi etsiä enemmän yhtäläisyyttä. Tämä, tämä tukisin kyllä. Kysymys on tietenkin sitten siitä, että voidaanko tässä tapauksessa vähentää näin paljon periaatteen mukaisia oikeuksia 27 jäsenvaltiosta. No, tässä on monia kysymyksiä vielä vastattavana. Ja ovat mielenkiintoisia kyllä. Toivottavasti sitten lähiviikkoina saamme selkeyttää asiaan ja odotan innolla Ailinin mietintöä. Kiitoksia. Thank you. Um, kiitoksia, Oskar. Kei ei ole päässyt vielä paikalle, eiköhän hän ole edelleen jumissa. Oui, euh, je pense que... Minä luulen, että niin kuin monet teistä, jotka ovat jo puhuneet täällä, voivat vain onnitella tekijämme, myös vihreän ryhmä. Onnittelemme tästä direktiivistä ja tästä asetuksesta, joka nyt on pöydällä. Kyllä joissakin kohdissa voitaisiin mennä vieläkin pidemmälle, mutta tämä on jo hyvä työpohja. Ensimmäinen taistelu on se, että päästäisiin loppuun tämän tekstin kanssa. Se on jo ensimmäinen ulottuvuus. Voimme olla myös tyytyväisiä aivan erityisesti siitä, että on pyritty harmonisoimaan nämä sanktiot. Se on ehkä yhteenveto tästä ensimmäisestä vaiheesta. Kyllä direktiiviä pitää tarkistaa Aina tulee elementtejä, jotka liitetään siihen. Jos laajemma sovellusala, se menee myös hyvän suuntaan. Kyllä tulemme tukemaan sitä. Tulee jatkokeskustelussa. Varmasti olemme yhtä mieltä tästä. Ei siinä varmasti ilmenne ongelmia. High frequency trading kysymyksestä siinä on joitakin valvontaviranomaisia, jotka ovat tehneet ehdotuksia vielä pidemmälle menemisestä kuin komission teksti antaa mahdollisuuden en tiedä, onko tässä nyt kyse vain tästä näistä liiketoimista, kaupallisista transaktioista, vai onko tässä mahdollisuus myös antaa mahdollisuus johonkin tiettyyn manipulointiin näissä transaktiotoiminnoissa. Sen takia me toimi, haluaisimme, että voitaisiin vahvistaa tämän tekstin osuutta, jossa nimenomaan puhutaan tästä en allant dans le sens d'une plus grande... Tästä huippunopeasta kaupan toiminnasta ei ainoastaan puhuttaisi transaktiotoiminnasta sinänsä, vaan myös näistä tilauskannoista. Vasta-argumenttihan on se, että se voi olla kallista. Se ei ole mielestämme riittävää siinä mielessä, jos otetaan käyttöön järjestelmä – joka on kallis, ja sitten jos sitä pitää valvoa, mutta sen myötä voidaan myös valvoa tehokkaasti, joka myöskin maksaa paljon. Kyllähän tämä on niin kokonaispaketti, eihän haluamme vain investoida johonkin järjestelmään, sehän on ihan normaalia, mutta jos pitää investoida sen takia, että voidaan valvoa sitä myös tehokkaasti ja asianmukaisesti, niin sitten yksi, kaksi, se onkin liian kallista. Kyllähän kriisi on osoittanut meille, että meidän pitää antaa kaikki mahdollinen tarvittava tieto silloin, kun sitä pyydetään. Ja kyllähän tämähän kuuluu tähän välttämättömiin tietoihin, kun ajattelemme, kuinka tärkeätä tämä, nämä tämä nopean toiminnan kaupat ovat markkinoilla, mikä, kuinka tärkeä asema niillä siinä on varmasti. Pääsemme sopuun siitä, kun puhuttiin tästä jär, hälytys mekanismista, järjestelmästä. Vihreäs, vihreissä me ajattelimme aika yleensä, että jos me lähdemme säätelemään, sääntelemään jonkinlaista tärkeää järjestelmää. Meillähän on julkiset viranomaiset, jotka voivat valvoa ja antaa hälytyksiä. Onhan meillä tietysti toimijoita, jotka eivät ehkä enää halua pelata samaa peliä samoilla säännöillä, josta sovittiin alun perin. Sen takia tietoa pitää jakaa, mutta tietoa pitää myös suojata. Voidaan mennä myös pidemmälle konkreettisten ehdotusten myötä. Säätellään esimerkiksi, että voimme turvata vi- vielä paremmin kuin miten komission tekstissä on annettu mahdollisuus tässä hälytysjärjestelmässä. Kaksi kohtaa vielä ihan nopeasti tästä. De, euh, aux États-Unis. Trading proper, Proprietaries-järjestelmästä. Yhdysvalloissa on puhuttu siitä, että voidaan antaa Ottolainausta asiakkaille. Onko tässä kyse väärinkäytöstä, markkinoiden väärinkäytöstä, mihin toimenpiteisiin ryhtyä, mitkä ovat välttämättömät avoimuuden asteet, jotta voidaan välttää tämän tyyppisiä käytänteitä. Ja tässäkin haluaisimme tehdä vieläkin ehdotuksia, jotta mentäisiin vielä pidemmälle, mitä komissio on jo ehdottanut. Ihan vihoviimeinen kohta, joka liittyy näihin sanktioihin, rangaistuksiin liittyen niihin henkilöihin, jotka ovat väärinkäyttäneet markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Kyllä heitä on tuomittu. Ne ovat usein äh, rah- rahallisia, rahoituksellisia, mutta kun ajatellaan kuinka suuria rahamassoja liikutellaan, niin eivät nämä seuraamukset, rangaistukset ole olleet liian, liian pelottavia. Pelot ei ole ollut riittävän suuri. Voitaisinkin pohtia sitä, miten voidaan kieltää näiden äh, ammatinharjoittajien ammatillinen toiminta. Eli näiltä henkilöiltä kielletään pääsy siihen ammatilliseen toimintaan, jos he ovat joutuneet rangaistuksen alaisiksi, koska nykyiset sanktiot eivät ole olleet riittävän pelottavia. Heidät on työllistetty joihinkin toisiin pankkeihin, johonkin toisinkin finanssiryhmittymiin, ja jatkavat siellä ta- samaa ammatillista toimintaa. Tässä joitakin lisäajatuksia tähän tekstiin. Tämä versio on, olemassa oleva versio on jo varsin mielenkiintoinen. Uh, thank you very much. Uh, I haven't... Kiitoksia. Muita puhujia ei ole enää kuin minä itse vain. Jos joku muu haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Silvi, halusitko käyttää puheenvuoron nyt? No selvä. Niin, olen samaa mieltä. Pitkälti siinä, mitä Pascal juuri totesi. Markkinoiden väärinkäytöstä olen sitä mieltä, aivan kuten on aiemmin todennut. Niin tässä pitää ehdottomasti mennä eteenpäin. Kuulemistilaisuudessa kuulimme, kuinka jotkut ehdottivat, että epäiltiin markkinoiden väärinkäytön määrää. Sanottiin, ehkä sitä ei olekaan niin paljon ja, ja siitä päivän sisään Financial Timesissa ilmestyi artikkeli, jonka säästin, jossa todettiin, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ajateltiin, että outoa to- liiketoimintaa oli noin kolmasosassa fuusioita. Se ei mielestäni ole mitenkään vähän. Se osoittaa, että tällaisia asioita tapahtuu ja mitä nopeammin se saadaan kiinni, sitä parempi. Koko tämä kysymys, joka koskee osakkeita ja muuta, on aika monimutkaista siksi, että yritykset ovat niin erilaisia. Joskus Halutaan, että johtajat ovat osakkeenomistajia, varsinkin pienemmissä yksiköissä, mutta sitten kun mennään suurempiin konserneihin ja pankkeihin, niin sitten kyllä alkaa jo epäilyttää. Siitä syystä näissä pääomavaatimuksissa, kun katsotaan siellä palkkioita, niin minä haluaisin, että meillä olisi pienen, pikemminkin pääomavälineitä kuten velkakirjoja, eikä niinkään osakkeita. Sillä osakkeiden kanssa voidaan nostaa hintoja. Ja tätä vaihtoehtoa tietysti voidaan sitten tutkia, kun pääomavaatimuksia tarkastellaan. minun mielestäni meillä pitää olla myös sellainen ajatus, että täytyy pohtia tarkkaan, kannattaako asia tehdä vai ei. Ja tässä on pientä ristiriitaa esimerkiksi Yhdysvaltojen säännösten kanssa. Äskettäiset tapaukset ovat osoittaneet, miten tämä ei ole pelkästään hyödyksi Eli jos sanon, että älä kerro minulle jotain ja sitten saa tiedon jotain toista kautta, niin sitten se onkin ihan ok. Ei minusta se ole hyväksyttävä tapa toimia. Joten pitkät olen sitä mieltä, että jos meillä on jonkunnäköinen tällainen kiertotie silloin, kun kauppaa käydään, siitä syystä, että tietoa mahdollisesti välitetään, niin sekin voisi olla hyvä. Onpa sitten relevanttia tietoa tiedonvälityksessä tai ei. Eli silloin ei tarvitse ruveta pohtimaan sitä, että onko tieto relevanttia vai ei. No sitten tämä huippunopea kauppa. En ole varma siitä, että onko tä, ollaanko tässä manipulatiivisia markkinoiden väärinkäyttö mielessä, mutta nämä peruutukset ja se, että ne voivat olla manipulaatiota, niin se on tietysti mahdollista. Se voi tapahtua monilla muilla tavoilla ja finanssitransaktiovero sitten tietysti pitää myös ottaa huomioon. Se on mielestäni aika hyvä tapa edetä tähän suuntaan, jos, jos voidaan ottaa nämä huippunopeat kaupat ja kunnon kaupankäynti, niin silloin mielestäni tämä on oikein hyvä asia. Mutta peruutukset manipulaation mielessä, niitä täytyy tarkastella jos haluamme maksimoida mahdollisuutemme tässä suhteessa. Siinä on oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. No, une, une remarque brève et à caractère général. Ihan yleisluontoinen lyhyt kommentti, jotta voisimme välttää, et, tai muistaa, että va, esittelijät ja varjoiset pitäisivät mielessä silloin, kun viranomais, kun perustimme nämä valvontaviranomaistoimielimet, tuolloinhan meillä oli paljon tavoitteita ja sitten nähtiin keskustelussa, että voi käydä niin, että sen jälkeen kun on lähdetty sektorikostaiselle keskusteluun, niin silloin menetetään kokonaisnäkymä. Mielestä meidän täytyy muistaa äilinille sanoisin, että mitä enemmän olemme yhteneväisiä sen suhteen, mitä aiemmin on sanottu, sitä vahvempia olemme. Ja vaikka emme pysty kaikkea toteuttamaan välittömästi, mehän haluamme valvontaa väärinkäytösten valvontaa, puutteellisuuksien valvontaa mahdollisimman kattavassa eurooppalaisessa mittakaavassa ja valvontaa, joka olisi joka päivästä eurooppalaista valvontaa. Right. Um, well, we have the commission here and... No niin, komissio on paikalla, joten nyt on varmaan hieno tilaisuus teille puuttua asiaan sitten lopuksena vielä puheenvuoron esittelijälle. Thank you for this very constructive... Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos tästä hyvin rakentavasta keskustelusta, joka on hyvin saman suuntainen kuin komission äh, ehdotuksen takana oleva filosofia, eli vahvistaa tätä puitteistoa. Eli tässä ovat äh, nämä 20 periaatetta. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että meillä on tämä yhteinen sääntökirja ja että sääntöjä vahvistetaan, eli että direktiivistä tehdään asetus, sitä vahvistetaan. Se merkitsee sitä, että silloin jäsenvaltiot eivät tätä enää sieltä voi ottaa rusinoita pullasta. Joten tämä ei ole ollut aikaisemmin ollut tarpeeksi selkeä. Esimerkiksi joitain kohtia varmasti vieläkin pitää edelleen selkeyttää niin, että voidaan poistaa epätasa-arvo lähtökohdissa. Komissiolle on hyvin tärkeää, että tämä on johdonmukainen MIFIDin eh, kanssa sen vuoksi, että nämä kaksi tekstiä ovat se avain, jonka kautta voidaan parantaa tehokkuutta ja parantaa markkinoiden itsenäisyyttä. Sen vuoksi ne tulee olla johdonmukaiset, mitä tulee tavoitteisiin ja periaatteisiin. Me teemme siis se työtä tämän tuloksen saavuttamiseksi. Kolme pientä asiaa sitten, mitä täällä on sanottu. Ensinnäkin tämä rajat ylittävä valvonta kaupankäynnissä. Me olemme toki katsolleet tätä ja olemme nähneet tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät ohjelmien interoperatiivisuuteen. Ja me olemme avoimia tekstin parantamiselle edelleen, kunhan tarkastellaan näitä asioita oikeudellisten puitteiden sisällä. Tekstissä tässä puhutaan siis äh, rajat ylittävän toiminnan lisäksi myös kansallisesta toiminnasta. Kun jäsenvaltiossa on tietyt sanktiot äh, rikkomuksesta, jonka on joku henkilö tehnyt, niin sanktiot ovat vain yhdenlaisia, siis joko rikosoikeudellisia tai tai siviili. Me olemme pyrkineet sitä, että näitä sanktioita ei voitaisi käyttää kaksinkertaisesti. Hän täytyy ottaa, tässä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi perusoikeuskirja ja muut ihmisen suojelukeinot. Toinen liittyy tähän kakkostason toimiin. Jotkut ovat olleet huolissaan siitä, miten tämä uusi puitteisto korvaa nykyisen. Tavoitteena on, että tämä asetus astuisi voimaan siinä vaiheessa, kun kaikki delegoidut säädökset on hyväksytty komissiossa – ja kaikki tekniset standardit eh, ovat astuneet voimaan. Me todellakin odotamme keskustelua ja neuvotteluita ja toivomme, että saamme aikaan konsensuksen tekstistä, joka todellakin vahvistaa asetusta liittyen markkinoiden integriteettiin, kuluttajien suojeluun ja siihen, että saadaan Euroopan tasolle yhtäläiset lähtökohdat. Kiitos. Kiitoksia Arlene seuraavana. Niin, haluaisin kiittää kaikkia näistä kommenteista. Ne ovat oikein hyödyllisiä. Silvi, voin kyllä vakuuttaa sinulle, että tuossa pyörän pöydän keskustelussa Esma oli edustettuna ja se kertoi, miten se haluaa toimia tällä alalla. Teimme sen kanssa yhteistyötä ja meillähän on tällainen raja ylittävä rooli edustaja Pietikäiselle voin todeta, että tämä asia on otettu jo esille ja aion sitä tarkastella. Se, miten määritellään sisäpiiritietoja, mikä, miten määritellään relevantti ylittävä yhteistyö ja miten voidaan saada aikaiseksi reaaliaikaista rajoittavaa tietoa. Kuten komissio on todennut, se ei ole helppoa, mutta minusta se ei merkitse sitä, etteikö sitä voisi tarkastella. Klintsin ehdotukset sitten olen ilahtunut, että hän on sitä mieltä, että meillä pitäisi, meidän pitäisi olla tiukkoja tällä alalla. Ja mielenkiintoista on ollut se, että kun puhutaan siitä, että onko meillä direktiivi tai asetus, pyöränpöydän keskustelussa kävi ilmi, että asia viedään eteenpäin. Jos jäsenvaltiot ovat tiukempia, niin miksi emme antaisi sellaista asetusta, jossa säännöksiä tiukennetaan ja mennään korkeammalle tasolle harmonisoinnissa, eikä tällaista tilkkutakkia käytetä niin kuin ennen, vaan saamme aikaiseksi paremman järjestelmän, jossa asiat hoituvat. Eli minä olen sitä mieltä, että meillä on tiukat mekanismit ja seitä on vain hyötyä. Haluan tarkastella sisäpiiritietoa, yksityiskohtaista luettelukysymystä vielä. Ja se, mitä totesitte yritysten takaisinosto-ohjelmista. Minusta se kuuluu tämän puutteisiin, mutta en ole ihan varma. Mm, jos se on mahdollista hoitaa, niin ilman, että tässä syntyy mitään ongelmia yritykselle, niin tehdään vain niin. Viisi päivää raportointiin tai kaksi päivää. No, jos joku syy on siihen, miksi se kahdessa päivässä voitaisiin hoitaa, niin sitten, mutta minusta ei ole oikein hyvä, että ei, tai en ole oikeastaan sitä mieltä, että moni tulee tänne valittamaan, että ei asia voi hoitaa siinä ajassa. Luulisi, että on mahdollista. Ainakin pyrkiä tähän kahteen päivään sitten antaa joku syy siihen, miksi näin ei ole käynyt. No sitten tämä ilmiantamiskysymys. Asianmukaista. Olen Pascalin kanssa samaa mieltä siinä. Jos katsotaan tämän päivän Financial Timesin artikkeli siitä, miksi Yhdysvallat on niin menestyksellinen, kun se saa kiinni näitä markkina väärinkäytöksiä, niin se johtuu juuri siitä, että siellä on niin valtavan hyvä järjestelmä näitä ilmiantajia. ilmiantajia. Jotkut lehtimiet kysyvät sitä, onko meillä vähemmän väärinkäytöksiä vai emmekö aseta syytteeseen siitä yhtään nopeasti? Miksi Yhdysvallat on niin paljon menestyksellisempi? Sillä on paljon korkeampi profiili tässä. Minusta meidän täytyy kyllä tähän ongelmaan pureutua. Ilmiön tätä ovat keskeisessä asemassa ja heitä täytyy suojella. No sanktiodirektiivi sitten, en usko, että se puuttuu mitenkään toissijaisuuteen. Mutta mielestäni on tärkeää, että meillä on näitä sanktioita. Jos katsotaan Yhdysvaltain esimerkkiä nimittäin, sehän mahdollistaa sen, että oikeusministeriö voi uh-, uhata tätä rikkojaa vankilarangaistuksella. Ja kun tällainen on olemassa, niin se mahdollistaa myös sen, että voidaan ottaa käyttöön laivalvontatoimia. Mutta sitten siellä on myöskin tällaisia DPA-sopimuksia, Eli kierretään tämä syyteoikeus. Todetaan, että ei syytetä, vaan otetaan käyttöön erittäin korkea sakko. Ja viimeiset 23 tapausta on juuri tällaisia. Ja itse asiassa siinä on saatu 2,3 miljardia. Kyllä siis tätä voi kovasti puolustella. Sanktio on hyvä pelote, ei sitä pakko käyttää, mutta jos sitä ei ole olemassakaan, niin silloin ei voi hyötyä siitä millään tavalla. Minun tulisi minusta meidän tulisi mahdollistaa se, että näitä sanktioita voitaisiin hyödyntää. Minä toteaisin, että tällä hetkellä älkää menkö liian yksityiskohta, vastaisuuksiin, vaan me käyttöön tällaisia joustavia välineitä. Niin, että kansallisessa lainsäädännössä voidaan näitä panna. Ala on kuitenkin hyvin monimutkainen ja emme voi asettaa liikaa taakkoja esittämällä liikaa ehtoja säännöksiä. Enköhän kattanut tässä suurimman osan asioista. Jos siirrytään 20 000, jos siirrytään tämä, nämä kynnykset. Niin, niin, niin, sitäkin pitää katsoa. Jos teillä on ajatuksia siitä, niin mielelläni otan ne huomioon. Well, I don't mind No, just a small remark. I mean, uh, what I wanted to say is not that you are uh, niin, uh not to be coherent under the... Pieni kommentti, niin tähän näin. Tiedämme, että me oli johdonmukaisia tässä asiassa, mutta me haluamme, että keskusteluissa ja trilogissa jäsenvaltiot eivät ole myöskään kovinkaan johdonmukaisia sen suhteen, mitä ovat 2010 hyväksyneet tässä valvontapaketissa. Eli se on niinkään tämän talon johdonmukaisuuden puutteesta. It is, and I trust you. It was... Niin, minä luotan teihin kyllä. Ja toivottavasti teette myöskin tämän. I've got, I've got one... Puheenjohtaja, minulla on kysymys, enkä ole varma, että voiko komissio vastata siihen, tai sinä Oilin. Mutta mitä totesit tästä Yhdysvaltojen syyttämättä jättämisestä, niin jos me tällaiset vaihtoehdot jätämme voimaan, niin meidän täytyy pohtia sitä, että miten me asetamme näitä hallinnollisia tai rikosoikeudellisia sanktioita. Niin, Sharon sanoi, että tarvitsemme kumpaakin. Jos molemmat on käytössä, niin silloin meillä on sellaista joutuvuutta, jossa voidaan päättää, mitä pitäisi tehdä yksittäistapauksessa. Ja minun mielestäni EU-tasolla me emme voi määritellä näitä yksittäisiä tapauksia markkinaväärinkäytöstä, vaan tarvitsemme joustavat työvälineet. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Niin, minulla on tässä aikataulun luonnos. Se tietysti riippuu tämän mietinnön valmistumisesta. Mutta sitten on tarkoitus keskustella 26.3. määrä aika 24.4. Tavoitteena on käsitellä sitä 35. ja äänestää valiokunnassa heinäkuussa mahdollisesti sitten syyskuun täysistunnossa asia tulisi esille. Toivottavasti siis voimme keskustella maaliskuussa sinun mietinnöstäsi. Kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla on kuulemistilaisuus, joka koskee finans, anteeksi, finanssitransaktioveroa koskevaa ehdotusta, mutta se pidetään vasta kello viisi, eikä ketään ole kutsuttu tänne aiemmin. Eli tässä pidetään nyt sitten puolen tunnin tauko ennen kuin voimme jatkaa. Ellei joku täällä halua sitä tanssia laulaa, minä en tosin. Muuten ehdotan, että meillä on puolen tunnin tauko.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 Buenas tardes, señores y señoras. Continuamos con el siguiente. No niin, hyvät eh, edustajat, me jatkamme seuraavaksi esityksestä mukaisesti kuulemustilaisuus, joka käsittelee finanssitransaktioveroa koskevasta ehdotuksesta. Kuten kaikki tiedätte, tämä kuulemistilaisuus kuuluu komission ehdotuksen piiriin, jossa puhutaan transaktioveroehdotuksesta. ehdotuksesta. Tämän keskustelun kohteena on siis määritellä tämän määritellä perusta tälle mahdolliselle verolle, määritellä mikä on verotus, mahdollinen verotustyyppi tälle uudelle transaktioverolle ja haluamme myös pyrkiä määrittelemään, ketkä ovat mahdolliset henkilöt tai toimijat, jotka tulisivat maksamaan tätä veroa. Sen lisäksi tulemme myös keskustelemaan tästä verosta. Sen lisäksi, kun miten sitä tullaan toteuttamaan, miten sitä ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Ja aivan varmasti tulemme myös analysoimaan taloudellisia vaikutuksia, rahoituksellisia vaikutuksia, mitä sillä tulee olemaan talouselämään, kun tämä vero otetaan käyttöön. Te varmasti tiedätte, meillä on neljä luennoitsija. Jokainen puhuu heistä seitsemän minuuttia ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus käydä yleiskeskustelua. Ja sitten teemme loppuyhteenvedot. Rova Podimaata Ibe johdolla teemme loppuyhteenvedot. Ensiksi annan puheenvuoron edus herra Avinash Persaudelle, joka edustaa Founder and Chairman of Intelligence Capital. Teillä on seitsemäksi minuutiksi puheenvuoro. Olkaa hyvä ja kiitos paljon etukäteen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. Tämä esitykseni taustana on se, että olen osan urani viettänyt kansainvälisissä pankeissa, JP Morganissa, UBS ja muissa. Ja sitten tähän transaktioveroon, kun kuuntelin muutamia argumentteja, jotka vastustivat sitä, ja tunsin, että nämä argumentit eivät ovat täysin vedenpitäviä siltä taustalta, mikä minulla nyt on tässä asiassa. Pahimman linnut huutavat, että tämä eurooppalainen FTT on sellainen hullu ajatus eurooppalaisilta johtajilta, joka tulee aiheuttamaan sitten finanssituomiopäivän. Jotkut väittävät, että se tulee tuhoamaan myöskin finanssilikviditeettiä. Se tulee verottamaan kuluttajia eikä pankkireita ja tulee estämään myöskin meidän heikon talouden elpymisen. Mutta tosiasiassa tämä vero on oikeastaan parempi kuin monet voivat uskoa. Ja kuten kaikki verot, se voidaan tehdä hyvin tai huonosti. Jos se tehdään hyvin, se voi tuoda myöskin monia etuja. Tämän veron vastustajat ajattelevat myös, että että nyt kun tukvatsit sitä hieman hulluja, jopa ehkä sellaisia, joita ei voida arvostaa. Joten on hyvä muistaa, että tämä, tällä verolla on hyvin jalo sukupuu. Anglosaksisessa maailmassa John Maynard Keynes erotti sitä yleisessä teoriassaan. Nobelin palkinnon saaja James Tobin vuonna 1971 jatkoi Bretton Woodsin järjestelmän kaatuessa. Ja sitten vuonna 2009 UK on rahoitusvalvontaviranomaisen johtaja Lordi Turner aiheutti myös tyrmistystä Lontoon pankkireiden joukossa, kun otti tätä hyvänä ajatuksena. Kaikki ehdotusten välissä moni ihmiset myöskin osoittavat sosiaalista omatuntoa toteamalla, että finanssitraktio veroisi hyvä ajatus teoriassa, mutta se ei ole vain toteuttavissa. Rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet näistä fyysiltä toiminnoista, joissa on lippuja ja lappuja käytössä. Nyt ollaan super, kyberavaruudessa. Muutamalla klikkauksella voidaan tietokoneen avulla siirtää toiminto keskuksia kaikkein halvin. Ja tiedän, että ajatus on mukava ja tunnen tämän ajatuksen itsekin, käytin sitä myöskin aikoinani. Mutta tämän logiikan vastaisena voidaan taas todeta, ja myöskin UK on hallituksen vastustavaa vastavetoa voidaan vastustaa sillä, että eh, on se tosiasia, että yksi kaikkein vanhimmista ja laajemmista rahoitusvero, rahoitustransaktioveroista toimii tällä hetkellä ilman globaaleja rajoituksia kaikkein suurimmassa finanssikeskuksessa UKssa. Vuodesta 1986 lähtien vähän toisessa muodossa UK on yksipuolisesti ilman odottaa muita antanut leimaveron pankeille, joka 0,5 prosenttia UKssa tehdyistä transaktioista osakkeille. Ja vaikka niin tämä, tätä veroa on sitten päivitetty, sanotaan myöskin johdannaiset ja velkakirjat ja muut, ja jopa sitä alennettu, jotta voidaan parantaa UKon finanssijärjestelmän kilpailukykyä. Silti tällä kertaa vielä 5 miljardia dollaria joka vuosi. Miksi tämä sitten toimii toisin kuin se 5 prosentin eh, vero, 0,5 prosentin vero, joka Ruotsin vankasta neljä? on se, että kyseessä on leivonvero omistajuuden siirtymisestä, eikä tässä verottaa toimipaikkaa. Eli omistajuuden siirtyminen tarkoittaa sitä, että jos ei sitä ole verotettu tai makseta veroa, niin tällöin omistajien siirtyminen ei ole oikeudellisesti toteuttavissa. Ja institutionaaliset investoijat eivät tietenkään ota mitään riskejä tämän suhteen. 40 prosenttia, 40 tästä leivonverosta maksetaan siis ulkomaalaisten toimijoiden taholta sen sijaan, että ulkomaalaiset menevät muualle. Tämä vero maksetaan hyvin monen ulkomaalaisen taholta, enemmän kuin mikään muu vero. Ja Lonto ei ole ainoa finanssikeskus käyttää ilman veroa hyväkseen. Monet myöskin näistä nopeasti kasvamista, innovatiivisista rahoituskeskuksista, niilläkin on tällainen FTT, kuten Mumbailla, Hongkongilla, Soulilla, Johannesburgilla, Taipeilla. Ja yhdessä nämä keräävät 23 miljardia euro, ö, dollaria joka vuosi. Eli joka vuosi nämä keräävät 23 miljardia. Ja tämä ei kata vielä niitä transaktioveroja, joita muut selvityskeskukset keräävät, kuten USAssa osasta 16 puitteissa. Kaikkia veroja pyritään välttämään. Sen, että FTT pitää olla hyvin pieni koltaan ja sen pitäisi myöskin koskemassa montaa rahoitusvälinettä. Ja yksinkertaisuuden vuoksi Euroopan pitäisi miettiä ja uudestaan näiden ajatusten puitteissa. Eli tämä pitäisi koskemaan montaa välinettä. No, jos tämä toteuttavuusargumentti ei päde, niin sitten pankit ovat ottaneet se likviditeettiargumentin. Tämä on jotenkin vähän provosoiva argumentti, kun ajatellaan vuonna 2008 melkein rahoitusjärjestelmän karjutumista. Tämä varsinainen uhri tälle verolle olisi tällainen erittäin nopeasti tapahtuva kauppa, huippunopea kaupankäynti. Koska tässä tällaisen kaupan kärsi, mutta taas taas eläkerahastot pitävät kaksi vuottakin osakkeita, ja tällä he maksavat vain kerran tämän veron. Ja tämä on hyvä uutinen oikeastaan. Eli pankkarit antaisivat tämän veron eteenpäin. Mutta oikeastaan rahastojen hoitajat maksavat loppujen lopuksi tämän veron sitten, eivätkä eläkeläiset. Koska hedge-rahastojen maailmassa tämä on myöskin hyvin progressiivinen vero. No, taas toisaalta pankit argumentoivat, että he antavat likviditeettiä markkinoille. Ja totta kai meillä on jo markkinoilla likviditeettiä jo ennen huippunopea kaupankäyntiä. Niin, että tietenkin helpoina aikoina markkinat ovat hyvin likvidejä. Ja tällöin myöskin tämä auttaa siinä mielessä. Tällöin meillä on tämä likviditeetti jo, mutta kriisiaikoina he pyrkivät ennakoimaan trendejä ja vetävät silloin likviditeettiä pois markkinoilta juuri tarvittaisiin kaikkein eniten, kuten näemme tässä flash crashin aikana New Yorkissa 6. toukokuuta 2010. Jos transaktiovero vähän rajoittaisi huippunopeaa kaupankäyntiä, se voisi antaa myöskin onko se yhden lisän, hyvän lisän siinä mielessä, että se loisi myöskin järjestelmä, joka on vakaampi. Kiitos paljon herra Pesaut. Seuraavaksi herra Soni Kapoor, joka on Think Tank Redefining toimitusjohtaja. Olkaa hyvä. Minä haluan korostaa tätä seitsemän minuutin kestoa. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, having, uh, speaking about after Avinash is always a big hazard. Cause... Kiitoksia. Kun Avenoshin jälkeen puhuu, niin se on aina aika huono idea, koska enää ei ole juuri mitään sanottavaa, mutta yritän nyt kuitenkin. Mitkä ovat tavoitteet, kun puhumme finanssitransaktioverosta? Useita asioita on esitetty. Yksi niistä on se, että kerätään tuloja finanssipuolelta niin, että sekin maksaa oman osansa. Toiseksi Meillä on yleisestikin Euroopan unionissa varsinkin puute varoista ja se, miten siinä voidaan äh, rajoittaa yhteisiä julkisia hyödykkeitä torjua ilmastonmuutosta. Ja lisäksi rahoitusmarkkinoiden toiminta, kuten myös neljäs asia, joka koskee sitä, että minimoidaan äh, rahoituskriisin todennäköisyys. Olen sitä mieltä, että nämä tavoitteet haastavia, niin kuin ne saattavatkin olla, kuitenkin voidaan yhdistää hyvin suunniteltuun veroon. Haluaisin korostaa joitakin niitä piirteitä, jota järjestelyllä voi olla ja miten se saattaa poiketa siitä ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt. Komission ehdotus on hyvä, kun tarkastellaan sen soveltamisalaa, rahoitusvälineitä ja rahoituslaitoksia, joita se koskee. Asuinpaikkaperiaate komission ehdotuksessa. Jos ajateltaisiin asiaa globaalisti, niin sehän on hyvä periaate. Ja se saattaa myös toimia suhteellisen tehokkaasti EU:ssa. Mutta mitä enemmän kutistutaan, niin sitä tehottomampi tuo periaate on, eikä se missään tapauksessa ainakaan toimi kansallisella tasolla. Kun tarkastellaan tätä rajoittunutta poliittista tahtoa, jota monissa maissa on liittyä tähän veroon. Ja huomioon, että jo yksikin 27 maasta voi torpetoida koko ajatuksen, niin pitäisi olla järkevää katsoa vaihtoehtoja. Ja tässä kaikki, mitä Avanash totesi, on kyllä järkevää, varsinkin kun asia katsotaan leimaveron näkökulmasta. Olemme aiemminkin puhuneet tästä mahdollisuudesta liittää tällainen transaktio finanssitransaktioon ja se toimii reaalitaloudessa. ostajan täytyy tietysti olla tietoinen. Kun varastetun ajoneuvon ostaa, niin poliisi voi tulla takavarikoimaan sen, vaikka sen on vilpittömin mielin ostanut. Eli samankaltainen periaate, jos sitä sovelletaan finanssitransaktioverotapauksiin, merkitsee sitä, että kannusti minulle esimerkiksi, jotta voisin välttää veron, ostaa se sama osake, jonka ajattelin ostaa Caymanin rekisteröidystä hedge-rahastosta, jossa epäilen sitä, että onko finanssitransaktioverot maksettu vai ei, suhteessa siihen, että paremmin tunnettu instituution kautta käytetään ja tehdään tämä sama transaktio, jossa on selvää, että verot on maksettu, niin operationaalinen riski epävarmasta lähteestä ostamisessa on niin suuri, että missään tapauksessa tekisi sitä missään järkevässä kustannushyötyanalyysissä. Eli tämä on mielestäni erittäin tärkeä menetelmä, kun veroa suunnitellaan. Ja vaikka komissio päättäisi, parlamentti päättäisi hyväksyä tämän asuinpaikkaperiaatteen, niin sen täytyy olla tällainen täydentävä periaate. No sitten poikkeukset, jotka koskevat välittäjiä. Komission ehdotus. Ei tällaista poikkeusta tee ja hyvin usein kuulette, ja olen itse tätä perustelua käyttänyt siitä, miten yhdistyneen kuningaskunnan leimanvero on aika hyvin toimiva vero. Se on vain osittain totta. Kyllä sen suhteen, miten se on suunniteltu, mutta itse asiassa se on huonostikin suunniteltu siinä mielessä, että se kohdistaa vaikutuksensa pääasiassa loppukäyttäjiin eikä väliketjussa oleviin. Paljon parempi leimavero olisi sellainen, joka kohdistaa vaikutuksensa tuonne ketjun puoliväliin. Matalampi vero, joka sovelletaan kaikkiin, myös välittäjiin, sillä tämänhetkisessä tilanteessa ähm, korkeamäärän äh, traderit jäävät ulkopuolelle. Näin ollen komission panos voisi olla tässä se, että se parantaa tätä yhdistyneen kuningaskunnan leimaverosuunnitelmaa. Ja ehkä kaikkein tärkein osa komission ehdotusta on se, että tämänhetkinen lähestymistapa on aivan liian yksinkertainen. Se ei ota huomioon niitä erityyppisiä rahoitusmarkkinoita ja miten ne eri tavalla toimivat. Taloudellinen todellisuus ja transaktioiden sisältö on erilainen. Eri markkinat voivat kantaa erilaisia osuuksia myös merkittävää on se, että tämänhetkinen lähestymistapa pääasiassa keskittyy tulojen tuottamiseen. Me ehdotamme sitä, että meillä olisi paljon erotellumpi, hienostuneempi lähestymistapa finanssitransaktioveroon, jossa pääasiassa keskitytään sääntelytavoitteeseen, joka on se, että parannetaan rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja yritetään ottaa huomioon systeeminen riski. Näin loppu, tai tuotto on se, joka saadaan tästä verotusjärjestelmänä. Eli ajatus on se, että meillä on kaksi erilaista johdannaistransaktiota. Meillä on korkeampi taso näille over the counter transaktioille. Ja sitten on yksi yksinkertaisempi, eli monimutkaisemmassa on korkeampi kustannustaso. Ja velkakirjamarkkinoiden osakemarkkinoiden välillä tehdään ää, ähm, mukautuksia sille, ää, äh, että tilanne on erilainen. Joukkovelkakirjamarkkinoilla erotellaan ne, joilla maturiteetti on pitkä, joilla se on lyhyt. Sillä korko, jota kummastakin maksetaan, on erilainen. Taas johdannaismarkkinoilla se, että veroa sovelletaan, siihen ei ole järkevää. Luottoriskinvaihtosopimuksia voidaan verottaa käyttäen deltaa. Eli miten paljon johdannaisen hinta vaihtelee suhteessa yhteen yksikköön. Optioissakin näin voidaan tehdä. Aion esittää muodollisen ehdotuksen parlamentille, jossa tämä kaikki on yksityiskohtaisesti selvitetty. Lopuksi haluaisin päättää kahteen asiaan jotkut näistä kritiikeistä, joita on esitetty veron suhteen. Kasvu kärsii kovasti. Oikea kysymys ei olekaan se, että onko verotuksen lisääminen 50 miljardilla eurolla haitallista vai ei, vaan oikea kysymys on se, että mikä on kaikkein vähiten kasvua vahingoittava tapa, jolla saadaan kerättyä 50 miljardia euroa. Ja olen melkein varma, että vastaus toiseen kysymykseen miltei varmasti olisi se, että lisätään finanssitransaktioveroja, ei se, että ALVtä lisätään tai työllisyyttä liittäviä veroja. Toinen kysymys, joka liittyy tähän, on se, että kun on kritisoitu leimaveroa, niin on tärkeää muistaa, että EU-ssa osakemarkkinat eivät enää ole muodostamassa pääomaa. Miltä yksikään suuri yritys Euroopan unionissa ei käytä enää mm, pörssiä nostamaan pääomaansa. Aivan samalla tavalla velkakirjamarkkinoilla käytetään paljon enemmän yrityslainoja Euroopan unionissa suhteessa muuhun globaaliin markkina-alueeseen. Eli vaikutus ja pääomakustannus on aika minimaalinen. Ja lopuksi tästä korkean frekvenssin kaupasta ajatus siitä, että nämä kaupankäijät tarjoavat likviditeettiä ja tuudittavat meidät väärään turvallisuuden tunteeseen on olemassa, mutta me saamme todellista likviditeettiä silloin, kun meillä on paljon erilaisia markkinatoimijoita. 60-70 prosenttia tehdään toimijoiden avulla, jotka toimivat samanaikaisesti. Nämä taas poistavat diversiteettiä markkinoilta. Ja itse asiassa eläkerahastot maksavat enemmän transaktiokustannuksissa kuin koskaan ennen. Jokainen transaktio on edullisempi, mutta niitä tehdään paljon enemmän kuin koskaan aiemmin. Mr. Kapur, I give the floor to Ms. Griffith. Seuraavaksi annan puheenvuoron Stephanie Griffith-Jones, joka on rahoitusmarkkinaohjaaja Kolumbian yliopiston poliittisen vuoropuhelun osastolta. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. It's a great privilege to be talking to you. Niin, kiitoksia. Kiitoksia kutsusta tänne Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia siitä, että sain tulla keskustelemaan näin tar- tärkeästä aiheesta, finanssitransaktioverosta. Sen aika on todellakin tullut. Tämän ajatuksen siitä on keskusteltu useita vuosikymmeniä. Alun perinhän Keynesin Talousteoriasta on tämä ajatus peräisin, mutta se on erityisen asian kuuluva tänä päivänä. Siinä on useita eri etuja, varsinkin tämänpäiväisessä eurooppalaisessa asiayhteydessä. Ensimmäinen kohta koskee sitä, että sen avulla voidaan saada kerättyä aika paljon verotuloja sellaisena aikana, kun useilla eurooppalaisilla valtioilla on suuria alijäämiä ja verotulojen puutetta. Finanssitransaktioita veroa voitaisiin käyttää kokonaan tai osittain joissakin maissa verokonsolidaatioon. Tämä on erittäin toivottava lopputulos, vaikka kuten komissio ja muut ovat huomauttaneet, se vähentäisi lainakustannuksia hallituksille, se mahdollistaisi kasvun näin ollen ja voisi vähentää myöskin valtiovelkakriisin vakavuutta. Lisäksi kun tarkastellaan kasvu, tavoitetta, niin se mahdollistaisi sen, että saataisiin yhä enemmän yksityisiä investointeja. Toinen tärkeä potentiaalinen finanssitransaktioveron käyttötarkoitus, joka on erityisen arvokas tämänhetkisessä eurooppalaisessa asian yhteydessä, kun meillä on matala kasvu- ja investointiaste ja korkea työttömyys. Ja kun meidän yleisesti ottaen täytyy torjua ilmastonmuutosta, on se, että finanssitransaktioveroa voitaisiin käyttää joko EU-ssa tai jäsenvaltioissa – lisäinvestointien rahoittamiseen silloin, kun kysymys on vihreästä infrastruktuurista, uudistuvista energialähteistä, tai kun pyritään samassa toimimaan katalysaattorina ja lisäämään investointeja myös pk-yrityksiin. Lyhyen aikavälin kysyntävaikutuksia sillä voisi olla, mutta myös pitkän aikavälin kumuloituvia vaikutuksia investointiin ja kasvuun. Jos jotakin näistä voimavaroista käytettäisiin epäsuorasti esimerkiksi lisäten Euroopan investointipankin pääomaa, niin lainaukset privaattimarkkinoille ja niistä aiheutuvat vipuvaikutukset voisivat aiheuttaa vielä enemmän kasvua. Eli tällainen suora investointien kasvu tai julkisen sektorin lainaaminen voisi olla kasvun lähde, varsinkin nyt, kun otetaan huomioon se, että yksityissektorilla ei ole luottamusta, ei ole kumuloituvaa ö, kysyntää eikä luottoa. Lisäksi finanssitransaktioveroa voitaisiin käyttää niin, että muiden verojen määrää voitaisiin vähentää, tai ainakaan ne eivät kasvaisi niin paljon kuin tavallisesti. Varsinkin kuten Euroopan komission kertomuksessa todetaan, niin finanssitransaktiovero olisi progressiivisempi kuin muut verot, mikä merkitsisi sitä, että yhä suurempi osa kotitalouksien tuloista käytettäisiin, sillä köyhät kotitaloudet tavallisesti käyttävät suuremman osan ähm, tuloistaan kuin rikkaat kotitaloudet. Kouluopettaja käyttää suuremman osan omasta tulostaan kuin hedge fundin johtaja – Eli jos näin mahdollistaisiin tuloveron vähentäminen, niin ö, transaktioveron tulomäärä nousisi. Näin ollen nähdään, että finanssitransaktiovero olisi sellainen vero, josta olisi hyötyä ihmisten enemmistölle ja taloudelle. Vain muutamat maksaisivat kustannukset, mukaan lukien nämä korkean frekvenssin kaupan käyjät. Ja avainongelmana on se, että nämä ovat erittäin vahvoja toimijoita markkinoilla, ja vaikka he edustavat vain pientä osaa yhteiskunnasta, niin heidän vaikutusvaltansa on erityisen suuri. Uusi argumentti, joka on esitetty finanssitransaktioveroa vastaan, olisi se, että, että se on huono likviditeetille, eikä ole toteutettavissa. Nämä asiat on esitetty. Nyt on uusi perustelu, että finanssitransaktiovero olisi huonoksi kasvulle. Meidän asiakirjassamme olemme tehneet arvioita Avinash Brasson kanssa osoittain, että finanssitransaktiovero todennäköisesti lisää likviditeettiä ja sillä on myös paljon myönteisiä vaikutuksia, ne jotka juuri mainitsin. Alkuperäinen komission mallin versio, jossa on laskettu noin puolen prosentin BKT-lasku, niin komissio kuitenkin on nyt tätä mallia päivittänyt ja ottanut siinä huomioon ne tosiasiat, jotka täällä mainittiin. Itse asiassa vain 15 prosenttia eurooppalaisten yritysten investoinneista rahoitetaan mekanismeen, joihin, joihin tämä vero vaikuttaisi. Sillä suurin osa suorista yksityistä investoinneista rahoitetaan pankkilainoin ja äh, tuotoin. Eli vain 15 prosenttia yritysten rahoituksesta pörssin tai vakuuksen avulla vaikuttaisi finanssitransaktioveron. Kun otetaan huomioon nämä tilanteet, niin tämä kielteinen vaikutus olisi paljon suurempi. Meidän arviomme, niin ei vaan e- e- komission muokattu ehdotus ehdottaa, että se olisi 0,3 prosenttia, miinus 0,2 prosenttia. Tässä on kuitenkin toisia tekijöitä, jotka alkuperäisessä tutkimuksessa otettu esille, eli korkean frekvenssin kaupan vähentäminen – joka muodostaa suuren osan finanssitransaktioista, niin sillä ei olisi mitään kielteistä vaikutusta. Itse asiassa sillä olisikin ehkä vain myönteinen vaikutus, koska korkean frekvenssin kauppa on epävakauttavaa. Komission uusi arvio siis osoittaa, että kielteinen vaikutus pitkän aikavälin BKT, BKT olisi vain miinus 0,1 prosenttia. Kuitenkin Nämä arviot olivatpa ne sitten mitä hyviä hyvänsä, eivät kuitenkaan ota huomioon päätekijää, johon finanssitransaktiovero pureutuisi. Eli se vähentäisi talouden systeemistä riskiä. Se vähentäisi vaaraa siitä, että syntyy uusia kriisejä. Finanssitransaktiovero tähän ei kuitenkaan yksin pysty, vaan varovainen makrotalouspolitiikka ja rahoitus politiikka on tässä suhteessa, ovat tässä suhteessa erittäin tärkeässä roolissa. Mutta koska se vähentäisi korkeafrekvenssin kauppaa yleisesti ottaen, niin se toimisi pelotteena ja ehkä ehkäisisi tulevia kriisejä. Reinhardin Rogoffin kuuluista tutkimuksista tiedämme, että kriisit ovat erittäin kalliita. Keskimäärin jokaisen kriisin jälkeen BKT yleensä laskee ainakin 7 prosentin verran. Ja me oletamme, että finanssitransaktiovero vähentäisi näitä tulevia kriisejä vain 5 prosentin verran. Näin ollen sillä olisi myönteinen pitkän aikavälin vaikutus, joka olisi plus 0,35 prosentin luokkaa. Jos vertaamme komission arviota tähän vaikutukseen, joka syntyy yksityisten investointien kautta, jos yhdistetään myönteiset vaikutukset, jotka kohdistuvat kasvuun, nähdään, että neljännesosa prosentin verran saadaan aikaiseksi hyötyä. Se on tietysti vain karkea arvio. Aivan kuten James Tobin teki, meidän täytyy mielestäni tähän lisätä myös ne myönteiset vaikutukset, jota on sillä, että jos finanssitransaktiovero vähentää tuloja rahoitusalalla vähäsen, verottamalla sitä enemmän ja vähentäen näitä suuria palkkioita, joita tuolla sektorilla maksetaan, niin se saataisi johtaa siihen, että kaikkein älykkäimmät nuoret siirtyisivät finanssialalle ja toimisivat siellä niin, että he siirtyisivät kaupan, tutkimuksen, innovoinnin palvelukseen ja tämä enemmän kuin mikään muu toiminta parantaisi tulevaa kilpailukykyä kasvua Euroopassa. Teillä on 30 sekuntia vielä. Viimeinen kohta. Kiitoksia kovasti. Niin, ajatuksena on se, että finanssitransaktiovero ei pelkästään edesauttaisi kasvua, vaan saisi aikaiseksi parempaa, tasa-arvoisempaa kasvua, mikä on tärkeää silloin, kun kasvusta ja tulo, kasvu- ja tulojako on niin epätasaista. Ja se saisi aikaiseksi myös kestävämpää kasvua. Sillä jos rahoitetaan osittain vihreää investointia, niin eurooppalaista taloudesta voisi näin tulla kestävämpi. Kiitoksia. Kiitos paljon. Sen jälkeen on puheenvuoron herra Richard Rybornille, joka on Euroopan varanhoitoyhdistysten puheen, varanhoitajan yhdistysten puheenjohtaja. Seitsemän minuuttia, vain seitsemän minuuttia, jos voisitte pitäytyä siinä aikataulussa. Olkaa ystävällinen. Niin, kuunneltua ne kolme ensimmäistä puhujaa, niin ehkäpä minun pitäisi repiä koko puheeni, mutta enpä jo näin tehdä. Kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänne. Eurooppalainen varanhoitajien järjestö kerää 17 jäsenvaltiosta varanhoitajat yhteen. Me emme lobbaa yksityisten sektoreiden puolesta eikä meillä ole mitään tällaisia voittoa tekeviä pyrkimyksiä. Me pyrimme nimenomaan parantamaan ammattitaitoa niille, jotka työskentelevät tällä alalla. Ne yksityiset, jotka ovat tämän järjestön jäseniä, yleensä työskentelevät äh, valmistus- ja palveluteollisuudelle. Niiden äh, ydin äh, tehtävä on hallinnoida sitä yritysriskiä, joka syntyy ja sitä myös pyrkiä luomaan pitkän aikavälin kasvua. Ja riski, siinä ei ole tarkoitus tavallaan spekuloida, vaan nimenomaan vähentää tätä riskejä, mitä siellä on. Ja koskapa me olemme pankin asiakkaita, niin meillä ei ole mitään halua kauppaan ja riskinottamiseen, joka liittyy pankkijärjestelmään. Mutta me haluamme vakaan järjestelmän ja me haluamme olla varmoja siitä, että nämä eivät luo järjestelmäriskejä ja toisekseen, että ne auttavat rakentamaan syvempiä ja mm, likvidimpiä markkinoita. Ja olen ihan tietoinen siitä, että transaktiovero, kuten muutkin ovat täällä sanoneet, että siihen liittyy monia hyvin arkaluonteisia asioita ja niihin kuuluu muun muassa rahoituskeskusten se, mitä tämä vaikuttaa rahoituskeskuksiin ja sitten kysymys on myös siitä, että tässä poistettaisiin tiettyä verotuksellista kompensaatiota, joka liittyy näihin tämän kriisin kustannuksia. EACT ei halua lähteä mukaan poliittiseen keskusteluun, ei, ei edes siinä vaiheessa, kun puhuttaisiin tällaisesta laajemmasta Euroopan perusteisesta finanssitransaktioverosta, vaikkakaan en usko, että sellainen astuu voimaan pian. Lähtökohtana on kuitenkin se, että me valvomme jäsentemme etuja. Ensinnäkin me tuemme sitä, että vahvistettaisiin taloudellista säätelyä. Toisekseen me toivomme, että finanssitransaktioverossa huolehdittaisiin siitä, että rahoitussektori kantaa nämä kustannukset, taikka jos se siirtyy todelliselle taloudelle, niin silloinhan se koskee yrityksiä, yksityisiä ja eläkerahastoja. Kolmanneksi me haluamme olla varmoja siitä, että äh, finanssitransaktioveron toimeenpano ei heikennä äh, talouden sääntöjä. Sitten äh, ottaisin esiin kolme tärkeää asiaa tässä. Ensinnäkin tämä kumulatiivinen taso, joka liittyy finanssitransaktioveroon ja rahoitusjärjestelmään. Tiedot kansainvälisestä järjestelypankista BIS osoittaa, että nämä loppukäyttäjät ovat hyvin pieni osa tätä johdannaistransaktiota. Vaikut, vaikkakin vaikuttaa siltä, että että tämä summa on hyvin pieni, niin kumulatiivinen osuus tulee kuitenkin kasvattamaan sitä huomattavasti. Toinen keskustelun aihe, tulevatko loppukäyttäjät sitten kantamaan tämän kumulatiivisen finanssitransaktioveron, se on yksi asia. Monet ovat sitä mieltä, että pankkien asiakkaat tulevat kohtaamaan korkeampia kustannuksia sen vuoksi, että pankit haluavat ylläpitää omat voittomarginaalinsa. Ja jos pankit lähtevät tälle linjalle, niin eivät siihen vahvimmatkaan yritykset kykene vastaamaan. Ja sitten se, millä tavalla nämä loppukäyttäjät mahdollisesti reagoivat. Kaikkein tärkeintä johdannaisissa on, että suojaudutaan näiltä riskeiltä, joita toiminnassa on. Ja loppukäyttäjät voivat reagoida korkeampiin kustannuksiin kahdella tavalla. Joko vähennetään johdannaisten käyttöä ja järjestellään asiat niin, että suojautuminen voi tapahtua ilman, että transaktioverosta tulee suoria tai epäsuoria kustannuksia. Molemmat näistä seurauksista ovat huonoja vakaudelle ja kasvulle Euroopan unionissa. Vähennetty suojautuminen merkitsee sitä, että todelliseen talouteen jää enemmän riskejä. Korkeammat riskit johtavat siihen, että ollaan varovaisempia, kun tehdään investointipäätöksiä, ja sitä kautta stimuloidaan vähemmän kasvua ja työllisyyttä. Ja siirtämällä sitten nämä täysin finanssitransaktioveron ulkopuolelle, sekin heikentää nykyistä edistystä, mitä on saatu aikaan. Meillä on vain yksi ehdotus, jonka tuomme tähän keskusteluun, ja se heijastelee eh, meidän vakuutustamme, vakautustamme siitä, että tämä tulee vaikuttamaan. Loppukäyttäjät, yritykset, eläkerahastot ja yksilöt, niiden ei pitäisi kantaa tätä taakkaa, jota loppukäyttäjille on tässä finanssitransaktioverossa ehdotettu. Me haluaisimme, että tähän tulisi tiettyjä poikkeuksia. Ja me olemme täysin tietoisia siitä, että tämä ehdotus sisältää paljon käytännön ongelmia, mutta me toivomme, että tämän periaatteen kautta voimme vahvistaa sitä keskittymistä tässä keskustelussa siitä, että mistä oikeastaan puhutaan ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos paljon herra Rayburn ja siitä, että noudatitte aikaa. Rouva Podimaatta käyttää loppupuheenvuoron ja sen takia annan välittömästi puheenvuoron eh, varjoesittely EPP nimissä tulee puhumaan Ferber, olkaa hyvä. Ja vielen dank, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun kuuntelee asiantuntijoita, niin herää sellainen kuva, että finanssitransaktio vero on tällainen erikoisase, huippuase, jolla voit tehdä kaikkia mahdollista, joka ratkaisee kaikki maailman ongelmat. Ja kun kuulen tällaista, niin aina herää epäilyksen ääni sisälläni. Meidän pitää pari asiaa ottaa esille, jotta ne asiat, joita tällä hetkellä maassa tapahtuvat, että ne tapahtuvat edelleenkin, mutta meillä ei enää sitten, ja ettei tähän mitään suuria ongelmia synny. Pitää todeta, että vuoden 2008 tapahtumien yhteydessä meillä on kysymyksiä, jotka ovat aika kauas meidän taloudestamme. Niillä oli huomattavia vaikutuksia eurooppalaiseen talouteen silloin – ja sen jälkeen olemme työstäneet sitä, että meillä on tällainen epähomogeeninen sosiaalinen, taloudellinen ja valuutta-alue ja pyritään tätä yhdistämään. Ja odotamme niin, että tämä iskukyky paranisi. Ja tätä pyrimme nyt parantamaan sitten yhteisellä verolla. No näin yksinkertaista ei voi tietenkään olla. Jos tämä olisi yksinkertaista olisi, niin se olisi jo tehty. Joten tämän takia voin painottaa sitä, mitä täällä kaikissa puheenvuoroissa tuli esille. Meidän pitää katsoa sitä, mitä me teemme. Ketä pyritään tässä nyt katsomaan? Kehen kohdennetaan tämä? Pankkivalvonnassa asia oli ihan samanlainen, että oli, oli jotenkin helpompi valvoa pankkeja, kun kaikki ymmärtää tämän näin. Mutta ei tämä oikeastaan vaadi enempää sääntelyä ja tämän takia on jotenkin väärin verottaa sitä, mitä ei halua verottaa, vaikka, vaikka säästötoimia tai omaisuuden kasvattamista. No tämänkin helppohan tämä, tämä verottaminen on, mutta saattaa osua väärään kohteeseen. Ja tämän takia vipu pitää laittaa oikeaan kohtaan, että se toimii. En usko, että tämä verokäsite, ainakaan täällä kun saks puhutaan että se tulisi mukaan tästä verottamisesta, koska sitten pyritään niin ohjaamaan jotain sitten tällä tavoin. Tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Mutta en usko, että pystytäänkö tämä kaikkia nämä joita tähän mennessä ollaan nähty, voidaanko ne sitten verolainsäädännöllä, siis finanssitransaktioverolla, säännellä niin, että niitä ei tänä tapahtuisi. Pelkään, että meidän pitäisi estää sitä, että ilman ainakin muuas nämä ääriilmiöt. Pitää katsoa sitä myös. Ja kolmas ongelma, joka pitää ottaa esille myös, ja olisin kiitollinen, jos vaikka asiantuntijat antavat tähän näin vastauksen. Minulla on tällä hetkellä sellainen tunne, että teistä, mitä politiikassa yleensä tehdään, kun on ongelma pöydällä, ja me tämän kahteen kertaan aina, että ensin eurooppalaisella kansallisella tasolla tehdään erilaisia pelisääntöjä, sääntelyn taholla, valvonnan puolella ja nyt myöskin verolainsäädännön puolella. Ja silloin pitää varoa sitä, ettei säädellä niin paljon, että tietoiset ovat tarpeellisia, niitä ei enää sitten tapahdu tämän jälkeen. Tämän takia konkreettinen kysymykseni, miten voidaan välttää tällaisia vaikutuksia, ettei tämän kansallisen ja eurooppalaisen lainsäädännön päällekkäisyys lainsäädännössä ja verolainsäädännössä, tietenkin verolainsäädäntö kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimialaan, ettei tästä sitten synny päinvastaista vaikutusta, mitä oikeastaan haluttaisiin. Ja oikeastaan pieni alaviite vielä tähän näin puolestani. Meidän pitäisi olla ainakin myönteisiä sen suhteen, että, että, että, että ole tässä nyt jo jakamaan verrahoja, joita meillä vielä tällä hetkellä ole. Kun taas miettii, että mihin voidaan kaikkea käyttää finanssitransaktioveroa. Tämä on vähän epäilyttävää. Mihin kaikkiin harrastuksiin tätä voitaisiin käyttää? Tämä ei voi toimia näin. Ollaan ihan rehellisiä. Minä sanon ihan suoraan teille. Nämä riskit. Joo, vielä, vielä, vielä viimeinen minuutti. Viimeinen lause vielä. Ne jäsenvaltiot, niillä oikeastaan on tämän finanssikriisin riskin kantajia, että näkee myöskin veron edut hyödykseen. Ja meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, että mitä halutaan lopuksi tällä verolla saavuttaa sitten. Kiitoksia. Kiitos paljon, edustaja Ferber. Puhujalista on tällä hetkellä seuraavat Roelamer, Ogman, Giggles, Kliute, Padelin, Hubner. Ja vielä siellä yksi lisää. Varjoesittelijät ensin, mutta tämä on tällä hetkellä muu toinen puhujalista. Everyone who may... Continuamos con el... No niin, jatkamme varjoesittelijöille edustaja Clint Alde-ryhmästä. Olkaa hyvä. Olisin kovin kiitollinen, jos voisitte pysyttäytyä muutamassa minuutissa, koska me olemme jo vähän aikataulusta pois. Eli puhukaa kahden minuutin ajan, mikäli mahdollista. Lehman Brothersien kaatumisen jälkeen D20 puitteissa päätimme, että jokainen tuote markkinoiden osallistuja säädellään ja että me haluamme säädellä ja valvoa niitä. No, me tiedämme, että me neljä vuotta tämän päätöksen jälkeen olemme vielä hyvin kaukana tästä tavoitteesta. On suuria eroja USAn ja Euroopan unionin välillä. Ja varmasti, jos olet tässä G20, niin muiden maiden kanssa ehkä tai välillä jopa vielä suurempia eroja. Sen vuoksi meidän pitäisi tehdä kaikkemme, että ainakin Euroopan unionin sisällä meillä olisi yhtäläinen lähestymistapa. Ja nimenomaan mitä tulee, niin tässä meillä jo on eroja myös päätöksissä, jotka on tehty ihan viime aikoina. Meillä on tämä pankkimaksu eri maissa, mutta tämä on erilainen eh, kaikissa maissa ja joissain maissa sitä ei ole ollenkaan. En minä tässä välttämättä vastusta finanssitransaktioveroa, mutta varoitan siitä, että otamme käyttöön finanssitransaktioveron, jos emme voi varmistaa sitä, että tämä finanssitransaktioero vähintään Euroopan unionin puitteissa on yhtäläinen kaikille jos se, kuten esimerkiksi Sarkozy sanoi, että minä teen sen vaikka yksin ja sitten se on kolmessa neljässä maassa, niin silloin tästä, tämä tulee johtamaan vain äh, kilpailun vääristymiin eikä äh, sisämarkkinoiden finanssipalveluiden vahvistamiseen, mihinkä me pyrimme. Sen vuoksi neuvoisinkin, että meillä olisi tämä tavoitteena, että näin ei käy. Viimeinen puhuja ilmaisi myös epäilynsä siitä, että tämä finanssitransaktiovero, jos se otettaisiin käyttöön Euroopassa, että se jossain vaiheessa, että sitä tulisi globaali. No, 27 eh, jäsenvaltion EU-ssa. Minä olisin kyllä valmis eh, uskaltamaan kokeilemaan tätä ja uskomaan siihen, että voimme vakuuttaa muutkin maat. Ja haluaisinkin kysyä aikaisemmalta puhujalta, että mitä mieltä hän on, jos Eurooppa päättää ottaa käyttöön tällaisen transaktioveron, niin eikö se voisi olla positiivinen merkki muulle maailmalle vai eh, johtaisiko se vielä suurempiin epäilyihin? Kiitos edustaja Klins. Eh, seuran nimissä edustaja Kamal, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... <clears throat> Kiitoksia. Oli mielenkiintoista kuulla kaikkien puhujien avauskommentit. Oli mielenkiintoista kuulla, että tämä, tämä oli alun perin tästä näille valuuttamarkkinoille tarjottu vero, joka nyt on tällä hetkellä nyt jäänyt pois tästä erotuksesta. Ja on puhuttu myös että Tobin vero. Tobin oli vero, mutta ne ajatuksessa on tyyperä kyllä. Ja täällä, jos luetaan hänen, hänen kirjaansa vaikka, niin tämä todetaan, että monet vararikontekijät ovat päässeet irti näistä tuloksistaan. Ja tässä vaarana on jälleen kerran, että ei tämä välttämättä ratkaise pankkikriisejä. Meillä on aina tällaisia erotuksia, mutta finanssikriisin jälkeisessä tilanteessa kolme vuotta sen jälkeen, niin tilanne on edelleen sama juttu. Pankki pelastaa veronmaksajien varoilla. Mitään ei ole ratkaistu me voimme tehdä kaikenlaisia ehdotuksia, mutta varsinaista ongelmaa ei ole ratkaistu, ettei pankkia pelasta kovaa työtä tekevien veromaksajan rahalla, heidän rahoillaan. Mitä oikeastaan vaadin tältä finanssi- tai transaktioverolta? Onko tässä todellakin verotus vaikuttaa pankkeihin ja pankkiireihin? No oikeastaan sillä ei ole. Vaikka tässä siirrettäisiin sitä kulut vaan pelkästään säästäjille, kuluttajille tuleville eläkeläisille. Ja minne tämä, nämä varat menisivät sitten oikein, koska kukaan ei tiedä, minne varat menevät. Onko tämä joku yhteinen potti, josta, josta pelastaa pankkia sitten myöhemmin? Kuinka voidaan sitten myöskin moraalikato välttää? Ja voidaan, kuinka voidaan tällaisella potilla estää pankkien epämoraalinen toiminta? Ja, ja kuinka sitten voidaan vaikka käyttää huono, hyvää rahaa huonoihin maihin, jotka ei pysty ratkaisemaan ongelmia, ongelmia. Ja mikä mikä viesti tämä on sitten kansalaisille? Jeskastaan sitten kehitysmaita. Niin tietenkin, okei, jos niillä antaisi rahaa, niin ehkä vihreät tukisivat tätä. Mutta kuinka voidaan välttää se, että varat menevät sinne maihin, niin maihin, joilla on huono hallinto, että me joudutaan sitten siellä kankkulan kaivoon? Olemme todellakin oppineet läksymme viime finanssikriisistä. Pitäisikö tehdä jotain vähän ratkaisevampaa? pitäisi katsoa kansainvälisen tilinpidon standardeja, jotka ovat jotenkin tiukempia. Eikä pitäisi taata se, että, että vältämme se, että veromaksajien varoja käyttää mihinkään pankin pelastamisen tulevaisuudessa. Ja meidän taata se, että, että myöskin johtajat ovat vastuussa toimistaan. Ja saadaan kyllä ponuksia, kun asiat menevät hyvin, mutta sitten koskaan maksa rangaistusta näistä. Kiitos edustaja Kamal. Eh, edustaja Kafa, vihreiden puolueryhmän nimissä kaksi minuuttia. Ei tässä nyt käydä keskustelua uudestaan vastustaaksemme tätä vero, Minä puutun näihin kahteen viimeiseen puheenvuoroon. puheenvuoron jos hän haluaa tukea tätä transaktioveroa sillä ehdolla, että kaikki tekevät näin. Ferber taas sanoi, näin, että jos saksalaiset ovat sitä mieltä, että saksalaiset ovat ainoat, jotka lähtevät toteuttamaan sitä, niin sitten me voisimme yhdessä toteuttaa sen Euroopan tasolla. Klintz hänen puolueensa on hallituspuolue, joka on allekirjoittanut yksipuolisesti Rubik-sopimuksen sveitsiläisten kanssa, mutta eihän se estä sitä, että voidaan tukea näitä sopimuksia. Eli kyllähän me voimme tehdä paljon omissa maissamme, mutta se ei ole tehtävissä 27 toimiin. Kyllähän me voimme tukea näitä, mutta tässä aivan sattumalta kummallisesti tuetaan tätä transaktioveroa, mutta minun kysymykseni liittyy poliittiseen kontekstiin ja sen sisältö on erittäin epätodennäköistä, ellei sitä, sitä nyt ole sanottu vähän taha, toisella tavalla tavalla. On erittäin epätodennäköistä, että Britannian, Iso-Britannian hallitus lyhyellä aikavälillä hyväksyy tämän veron. Voidaanko kuitenkin tehdä minimitoimenpiteitä Euroopan tasolla? Minä haluaisin heittää tämän kysymyksen kaikille puhujille tälle salille. Mitä se teidän analyysissanne muuttaa, eli että annetaan annetaan oikeus tai laaditaan tämä direktiivi, joka ei ole kuitenkaan 27 allekirjoittama, vaan se on tietty koalitio, sanotaan euroalueiden maat ja myös ne, jotka haluavat liittyä tähän, vaikka eivät ole euroalue kuuluvia maita. Eli tämä kuulisi kuitenkin sisämarkkinoiden piiri. Eli meillä olisi tämä 27 sisämarkkinat ja myös aloite, joka menisi vähän sen ulkopuolelle tai kattaisi koko sisämarkkina-aluetta. Komissio kysymys, mitä komission yksiköt ovat sitä mieltä, ne, jotka ovat laatineet tämän tekstin tästä ehdotuksesta, jota on kehitelty täällä puhujien toimesta, eli siitä velvoitteista, että tästä omistaja-osakkuudesta tehdään velvoite, eli miten sitä voidaan käyttää. Kiitos paljon edustaja Kafaan. Sitten Guen nimissä varjoesittelijä edustaja Portas. Edustaja Portas ei ole paikalla. Edustaja Kluuten käyttänee puheenvuoron hänen nimissään. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, danke. Ich hatte mich ja eh zu Wort gemeldet, aber dann bin ich jetzt etwas... Kiitos. Sain aika aikaisin tässä nyt tämän puheenvuoron. Ensin muutama huomio aikaisempiin puhe- puhujiin, esimerkiksi Ferberiin. Hän sanoi, että finanssitransaktiovero voi olla todellinen vaara todelliselle taloudelle. No, mutta kriisihän se on ollut. Tämä viimeisin talouskriisi muuttui suureksi kriisiksi eh, sen kautta, että yritykset eivät ole saaneet eh, lainoja. Finanssitransaktioveron tarkoitushan on vakauttaa markkinoita ja helpottaa tilannetta, koska tässä on kysymys siitä, että pitkällä aikavälillä luodaan puitteet sille, että talous voi toimia vakaalla tavalla. Minä olen varajäsen, mutta istun budjettivaliokunnassa ja sikäli mikäli kun minä nyt olen kuullut, niin finanssitransaktiovero tulee kaikkien hyödyksi, koska se kasvattaa omia varoja. Omat varat auttavat äh, sitten suoriin, jäsenvaltioiden suorien maksujen vähentämiseen, koska tällä hetkellä ne ovat kovin äh, korkeat. Joten epäsuorasti tästä tulee kyllä äh, jäsenvaltioille hyötyä ja apua. Näin ainakin olen ymmärtänyt se budjettivaliokunnassa. Sitten muutama kysymys puhujille. Te puhuitte komission ehdotuksesta verosta ja, vapaa, ja siitä, että finanssitransaktioverosta jätettäisiin pääomien liikkuvuus ulkopuolelle. Belgiassa on juristi herra Denis, joka on esittänyt sellaisen teesin, että tämä ei olisi oikeudellisesti yhteensopivaa, mutta haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette. Ja sitten viimeinen kysymys Sonin Kaporille. Ja tässä on kysymys siitä, että ketkä ovat verovelvollisia. Olen puhunut puoluetovereitteni kanssa Saksassa. Ja he olivat sitä mieltä, että olisi mahdollista välttyä transaktion verolta sillä tavalla, että tavallaan liittää yhteen nämä transaktiot euroalueen ulkopuolelle, jos tämä otetaan käyttöön vain ja ainoastaan euroalueella ensin. Eli että transaktiot viedään euroalueen ulkopuolelle ja annetaan niiden tapahtua siellä maissa, jossa ei ole transaktio, finanssitransaktioveroa ja sitten illalla palauttaa takaisin ne. En tiedä, onko tämä totta, mutta haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette. Kiitos. Ja viimeiseksi annan puheenvuoron varjoesittelijä Rova Andreasenille. Rova Andreasen, kaksi minuuttia teillekin, olkaa hyvä. You chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen mukaisesti, mitä täällä on nyt jo todettu, kaikkein suurin ongelma ja perustavanlaatuisongelma, joka minulla on, koskee tässä finanssitransaktioverossa, on se, että komissio on ehdottanut sitä rahoitettavaksi budjetista. Ja se, mitä komissio pyrkii tekemään, on se neuvottelu, jota käydään budjetista valtionpäämisten kanssa vuosittain. Ja tätä finanssitransaktioveroa pyritään myymään tapana rahoittaa budjettia ilman, että kansalliset joutuvat kantamaan korttansa kekoon. Ja näin ponnistus sitten kaksinkertaistuu, koska ne verot, joita ihmiset maksavat tänä päivänä, jäävät kansallisille hallituksille ja Euroopan kansalaisia pyydetään maksamaan ylimääräistä veroa Euroopan unionin budjetin rahoittamiseen. Ja tätä, tämä ei ole uskottavaa. Tässä ei muuten ole mitään järkeä, koska EU ei kykene rahoittamaan itseään finanssitransaktioveron kanssa. Sillä siinä ei ole mitään rajoja. Mm, Kaikki rahoittajan kanssa se saa, sen rahoittaa. Se on se perustulaton ongelma, joka minulla on. Tästä eteenpäin ei voida tyytyä siihen, että tästä tulisi taakkaa loppukäyttäjälle. Eli se, mitä se jakautuu, siitä ei ole mitään suuta viivoja. Siitä syystä siis vastustan asiaa. Kiitos paljon Rova Andreasen. Ja nyt käymme tähän niin sanotuun tavalliseen puhujalistaan. Pyydän teiltä jo etukäteen, että puhuisitte minuutin ajan. Edustaja Lambert aloittaa. I do agree with you, uh, uh... Olen samaa mieltä kanssasi, Markus, siinä, että me emme saa nyt liioitella finanssitransaktioveron etuja, emmekä me saa myöskään liikaa käyttää sitä kolmesta viiteen kertaan. Mutta sen lisäksi ei myöskään pitäisi ylireagoida tai liioitella sen kielteisiä puolia. Kääntäisin tässä puheeni Rayburnille. Te ensin perustelitte puolet ajasta, että ette puhu pankkien nimissä, pankkien nimissä. Ja jos näin paljon niin joudutte pyytelemään anteeksi, niin minusta se on aika epäilyttävää. Sanoisin teille vain seuraavaa. Te toteatte, että Tämä sääntely toimii niin hyvin kuin se koske yrityksiä, niin kauan kuin se koskee yrityksiä. No minäpä haluan sanoa, että 20 vuotta sitten johdannaismarkkinat oli vain kymmensosa koostaan. Ja meillä oli toimiva talous. Ja menisin 30 vuottakin taaksepäin. Silloin mitä johdannaisia edes ollut. Vanhempani kertovat meille, että meillä oli kyllä ihan toimiva talous tuolloinkin. Yritykset voi, voivat silloin käyttää hedge-rahastoja riskin käsittelyyn. Mutta tietysti se oli kallista, eli aika älkää kun nyt sitä, eivät yritykset enää pystyisi ollenkaan varustautumaan riskejä vastaan, jos niiden täytyy maksaa 0,1 prosenttia äh, finanssitransaktioveroa. Ei tällaista roskaa siis meille. Lambertinilla. Kiitos edustaja Lambert. Minuutiksi annan puheenvuoron edustaja Mannille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on väittötapelman puhujalistaa. No, enemmistö haluaa, että täällä pörssit ja finanssitoimet verotetaan, että 60 miljardia tulisi, no ehkä 35 tekin riittäisi tietenkin, sekin on hyvä. Mutta mitä tämä sitten tuo loppujen lopuksi, kysyvät asiantuntijat. vaikka Lonto ja Pariisi pyrkivät siihen, mutta ei täällä saa, saa mitään yksimielisyyttä. No tällä hetkellä Lonto vastustaa vielä. Miten sitten tässä Frankfurtia mainissa taas voidaan toimia tämän yhteydessä. Eli onko parasta, että joku aloittaa vain toiminnan, eikä odottaa, että UK lähtee mukaan. No, no voinko tässä katsoa, että mutta käsitellään eri tavalla eri investointimahdollisuuksia. No kun UK on taas tällä leima, vero, voidaanko vastaavaa tehdä. Ja sitten monet pankit kun tulet Saksasta, että jotenkin liiketoimia Lontoossa. Ei ole mitään uutta ole. Eli Lontoon vastustus ei ole tarpeen, vaan meidän pitää löytää yhtenäinen ratkaisu ja ottaa englantilaiset mukaan tähän. Vain ratkaisu, jos he ovat mukana, toimii. Me vain odottaa, että he aina blokkaavat. Manti. Kiitos edustaja Mann. Edustaja Gigol, olkaa hyvä. Um, first, uh, I would like to... Kiitoksia. Näin alkuun haluaisin keskustella vähän siitä, kenen tulisi maksaa kustannukset. Minusta on todella ihmeellistä se, että niin monet ovat eri mieltä siitä, että pankit vievät nämä kustannukset eteenpäin. Eli jos tässä aiheutuu kustannuksia yhteiskunnalle ja pankki ulkoistaa ne finanssikriisin avulla, niin silloin on kyllä hyvä syy siihen, miksi on olemassa perusteltu vaara siihen, että kaikki ne, jotka käyttävät rahoitusjärjestelmää, joutuvat maksamaan. Tämä sisältää myös tietenkin kaikenlaiset investoijat ja reaalitalouden. Mutta luonnollisesti ne investoijat, jotka menevät enemmän pitemmän aikavälin osiolle, maksavat vähemmän kuin ne, jotka haluavat tätä lyhyen aikavälin turvaa. Eli minä en kannata mitään poikkeuksia. Minusta kaikille pitäisi asettaa vero mutta periaatteessa ne, jotka ovat alueellisempia ja toimivat pitkällä aikavälillä, maksavat suhteessa vähemmän. Ja siitä siis tämä on hyvä järjestelmä. Haluaisin tietää paneelilta, minkälainen veronkierto on odotettavissa ja minkälaisiin, suunnitelmiin, minkälaisiin menetelmiin tulisi ryhtyä, jotta voitaisiin välttää veronkierto tai veron välttäminen, jota voitaisiin odottaa aivan kuten muissakin veroissa. Kiitos paljon Sven. Edustaja Madlene, yksi minuutti, olkaa hyvä. beste Kiitos eh, puheenjohtaja. Tänään Alankomaiden keskuspankki, joka on riippumaton pankki ja sillä on oma tehtävä, on antanut nettiinsä, nettisivuillensa varoituksen nimittäin, että tämä finanssitransaktiovero ei tule ratkaisemaan tätä ongelmaa, mutta se tulee kuitenkin maksamaan Alankomaiden yhteiskunnan neljä miljardia euroa. Alankomailla on kohtuullisen suuri suuri finanssitalous, joten tämä tulee iskemään kovemmin Alankomaihin kuin muihin maihin, ja Alankomaissa on nyt jo vaikeaa. Ja neljä miljardia euroa pois sitten Alankomaiden markkinoilta ja siirrettäisiin eurooppalaisiin lobbareille, niin ei, ei. Siis jos eh, neljä miljardia otetaan pois eh, Alankomaiden yhteiskunnasta ja se laitetaan tällaisiin älyttömiin toimenpiteisiin ja epäonnistuneisiin Euroopan unionin projekteihin, niin kukaan ei siitä voi paremmin. Joten puheenjohtaja, Kysynkin, kysyisinkin Stephanie Griffin Jonesilta, että miten voi olla niin, että jos vedetään kuluttajilta pois neljä miljardia, otetaan se pois eläkerahastoilta ja sijoitetaan se tällaisiin älyttömiin projekteihin, kuten esimerkiksi vihreä talous, miten se voi tuoda hyvinvointia? Kiitos. Edustaja Hybner seuraavaksi, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. I, I would like to comment on one thing which... Haluaisin kommentoida asiaa, josta olen hieman yllättynyt. Ja tämä koskee siis vaikutusarviointeja. Uskoakseni monet niistä, jotka tarjoavat erittäin vakaan mallin, lopulta sitten niiden avulla päästään päätelmiin, jotka vaikuttavat aika satunnaisilta. Ja se, että verotetaan johdannaisia 0,1 prosentilla, johtaa 90 prosentin johdannaiskaupan laskuun. Tässä onkin kysymykseni teille. Mehän tiedämme, että monilla tärkeillä toimialoilla yritykset vakuuttavat itsensä riskejä vastaan ja eläkerahastotkin tekevät näin. Ja Alankomaiden tekemän tutkimuksen mukaan on nähty, että tämän tyyppinen vero johtaisi kolmen miljardin kustannuskasvuun vuosittain Alankomaiden eläkerahastoissa ja pitkällä aikavälillä johtaisi eläketasojen laskuun. Voisitteko kommentoida tätä? Kiitos Danuta ja sen jälkeen edustaja McCarthy. Olkaa hyvä this debate today because I've seen people in the committee that I've never seen before who obviously have a view on these issues. Olen niin iloinen, että me käymme tätä keskustelua täällä tänään, koska on hyvin selvää, että meillä on täällä nyt nämä asiantuntijat paikalla. Ja kysymys on tässä siinä, nyt oikeastaan siinä, että onko finanssitransaktiovero, onko se mahdollinen? perustuen nyt siihen, mitä me kuulimme asiantuntijoilta, niin on ihan selvää, että se on mahdollinen, mutta onko meillä poliittista tahtoa ottaa se käyttöön? Ja on jo jäsenvaltiot, jotka näin ehkä tekevät. Voisin sanoa herra Kamalille, että teidän huolenaiheenne äh, aikoinaan, niin esimerkiksi äh, Isossa Britanniassa käyttöötetty leimavero on ollut äh, yksi parhaita finanssitransaktioveroja. Ja herra Klintsille kyllä sellainen voi olla. Ei se väärennä kilpailua, ei se ole vaikuttanut esimerkiksi Lontoon Cityin, eli se on ihan käyttökelpoinen. Olen samaa mieltä kanssanne, herra Kamal, että meidän täytyy myös hoitaa se asia, että tämä finanssisektori on maksanut meille hyvin paljon rahaa vahinkojen muodossa. Jotkut arviot sanovat, että, että tämä summa on, on, on aivan valtava, mitä nyt on pankkisektorin sijoitettu niin, että ne on saatu pelastettua, mutta kuitenkaan mitään ei ole muuttunut. Ja he vain oikeastaan käyttävät paljon aikaa tällaisten verojen vastustamiseen. Ja kun me teemme lainsäädäntöä, me teemme lainsäädäntöä eh, niin, että me sanomme teollisuudelle, että teidän ei pitäisi antaa bonuksia ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten eh, esimerkiksi Ison-Britannian hallitus ei edes toimeenpannut sitä lainsäädäntöä, joka EU:ssa oli Äh, jo sovittu esimerkiksi siitä, että bonuksia ei makseta pankinjohtajille, jonka pankki on saanut äh, tukiaisia. Eli siis jos, ei, jos me emme itse toimeenpane niitä, niin eihän nyt äh, teollisuuskaan sitä tee. Eli kysymys on tässä reilusta verotusjärjestelmästä ja se, mitä minä haluaisin, olisi, että koko tämä sektori itse eh, miettisi, millä tavalla tämä voitaisiin toimeenpanna, koska he kuitenkin ovat saaneet 18 miljardin euron eh, veroedun, mikä on todella paljon rahaa. Kaksi kysymystä. Yksi on herra Raybonille. Ymmärsin teidän puheestanne, että periaatteessa te olette finanssitransaktioveron puolella. Se riippuu vain siitä, että miten, millaista mallia käytetään. Ja toinen kysymys komissiolle. Mitä te teette, että te saatte 27 jäsenvaltiota allekirjoittamaan jonkinlaisen finanssitransaktioveron? Last but not least, Mrs. Lulling, please. Ja seuraavaksi viimeksi Rova Lulling. Anteeksi, anteeksi. Silvi, anteeksi, ja sitten Rova Lulling. Mrs. Lulling, Mrs. Lulling, one minute, please. Rova Lulling, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Mitä enemmän täällä kuulee asiantuntijoita, niin sanottuja asiantuntijoita, niin sitä enemmän minä epäilen tämän finanssitransaktioveron toimivuudesta. Totta kai se on toivottava. Se, se on hyvä, se on moderni, nykyaikainen. On, ihan siellä ihan muotia sanoa, että kannattaa sitä. Tietysti mehän tiedämme, että ihmiset puoltavat sitä samalla tietäen, ei sitä koskaan ryhdytä käyttämään. Se ei koskaan astu voimaan niin sanotusti. Mutta Minun täytyy kuitenkin sanoa teille, että kuultuani tämän keskustelun, niin mieleen nousee useita kysymyksiä. 50 miljardiahan tämän pitäisi tuottaa. Kai jonkun pitää maksaa tämä 50 miljardia. En ole ihan varma, että pankit ainoastaan olisivat maksimujehinä. mutta jos pankit maksaisivat tämä 50 miljardia, niin tulisi varmasti alennusta heidän, pienennystä heidän tuloihinsa Luxemburgissa on paljon pankkeja. Maksavat paljon veroja. 38 prosenttia kansallisesta budjetista tulee eh, rahoitussektorilta Luxemburgissa, mutta tietenkin, jos te vähän lähdette leikkaamaan sitä, niin pienentämään sitä, niin verotulotkin pienenevät. Tästä jos me haluamme kerätä tämän 50 miljardia, niin silloin se olisi kulutettu jo neljä kertaa tässä parlamentissa. Rova Eva Joli haluaa sitä kehitykseen. Edustaja Lainen, silloin kun hän oli valiokunnan puheenjohtajana, hän luisi sen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Ralama Surhalunen omiin varoihin. Schäuble ja Sarkozy ja kaikki muut haluavat näitä varoja vähän tervehdyttämään julkista taloutta. Minulla on kyllä kosolti kysymyksiä, joita en tässä nyt ryhdy nostelemaan esiin, mutta minä haluan vain palata vähän tähän komission esitykseen näistä kumuloitumisesta, jotka eivät missään nimessä ole asiallisia. Minä ainakin opin tänä päivänä sen, että komission ehdotus ei ole toteutuskelpoinen. Kiitos paljon, Rova Lylling. Ja nyt anteeksi, Rova Lula, teillä on nyt minuutiksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos Pablo, ihan nopeasti. Minä en pyydä mitään filosofisteoreettisia kysymyksiä, onko mahdollisuus välttää hajasijoitusta tehokkaasti. Se on ainut kysymys, jos me haluamme välttää hajasijoituksen, niin silloin voimme todella pohtia tämä, tätä kysymystä. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron kunnis komission edustajalle kahdeksi minuutiksi. Manfred Beckman, kaksi minuuttia komissiosta, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Päin näin muutamiin kommentteihin vastaisin, mitä täällä on esitetty. Täällä oli yleisesti ottaen laaja tuki komission ehdotukselle tämän kuulemistilaisuuden puitteissa. Oli hyvä kuulla ja täällä näitä kommentteja esimerkiksi Persuadilta. Tämä oli hyvä kuulla näistä kommenteista vaikka likviditeetistä, markkinoinnin tehokkuudesta ja niin poispäin. Hän otti esille juuri, että likviditeetti kysymyksissä, eh, he tarvitsevat juuri tätä huippunopean kaupankäyntiin, tarvitaan hyvin paljon likviditeettiä, että pitäisi katsoa myöskin markkinoiden toimintaa tai markkina, eh, kaupankäyntiä, joka on pankkien, keske, pankkien keskeistä kaupankäyntiä. Sitten riskien suojaus. Se ei tarkoita riskien vähentämistä, se vaan jaetaan toisella tapaa. Ja haluaisin kysyä teiltä, että voi, kuinka voi, voi tapahtua, että, että amerikkalaiset subprime-kriisit muuttuvat globaaliseksi markkinakatastrofiseksi. Se johtuu juuri siitä, että, että jossain vaiheessa siirrettiin riskejä eteenpäin ja kaikki luulivat, että ne ovat täysin luottavia tuotteita, kolmen A tuotteita. Joten tätä pitää katsoa kyllä varovaisesti. Kaaporin eh, argumentteja. En usko, että swapseja voidaan deltan avulla helposti arvioida. En usko, että tämä on oikea lähestymistapa. Pitää sittenkin katsoa tuotteen riski enemmänkin sen altistumista. Mutta me voi odottaa sitä, että veronviranomaiset voivat antaa sitten eh, korvaattavan riskin, kun lisää riskiä näkyy jossain. Sitten emme ole samaa mieltä sitä, että, että tässä on pelkästään 21 prosenttisesti finanssilaitosten välisiä transaktioita kyseessä. Meidän pitäisi katsoa myös sitä, että mitä tähän mennessä eniten on tuettu on korkoswapsit. Ja meillä on mitään tutkimusta sen suhteen, että tämän tyyppisten riskin vähentämisvälineiden välineiden toiminta kyseessä. I would like to invite... Niin, haluaisin pyytää teitä katsomaan asiaa. Tietenkin meillä on vielä tästä lopullista täydellistä tuotta vielä tarjolla. Paljon näitä lisäargumentteja, erotuksia tähän liittyen. Tietenkin pyritään tähän kolmen aan tavoitteeseen kaikille tuotteille, kaikille markkinoille. Ja kuinka voidaan sitten vähentää riskejä sen suhteen, että eivät rahoituspalvelut siirry jonnekin muuas. Kun erotimme tätä nykyistä politiikkaa, emme katsoisi tätä, tästä hiilipäästöjen siirtymistä muualle, mutta me haluaisimme finanssipalvelujen siirtymistä mennäkään muualle. Now to the economy Ja nyt puheenvuoro talous- ja sosiaalikomitean edustaja, her, edust, herra Palmeeri. Yksi minuutti ainoastaan, olkaa hyvä. Sì, grazie signor Presidente. Al comitato stiamo elaborando... Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä komiteassa me pyrimme tällä hetkellä luomaan mietintöä, jonka esittelijän minä olen. 29. päivä maaliskuuta meillä tämä täysistunnossa. Toivottavasti sitten auttaa myös teitä komissiotakin. Me olemme jo tehneet kaksi lausuntoa aikaisemmin viime vuosina, joissa katsoimme sitä, että tarvitaanko tällaista veroa. No, tällä kertaa me löysimme muutamia aika mielenkiintoisia asioita. Todellakin komission ehdotus loisi uuden omien varojen järjestelmän, joka selvästikin takaisi myöskin unionin rahoituksellisen riippumattomuuden, joita tällä hetkellä 201 artikla Roomasomuksesta rajoittaa. tämä on järjestelmä, joka sallisi sen, että 57 miljardin edestä kerättäisi varoja, josta 37 miljardia meni sitten unionin budjettiin ja 20 miljardia sitten jäsenvaltioille. Eli vero muuttaisi myöskin verojärjestelmää sille, se koskisi kaikkein eniten juuri näitä huippunopeita transaktioita jotka ovat hyvin spekulatiivisia ja epävakauttavat rahoitusmarkkinoita. Ei saa unohtaa sitä, että tämä väline yhdessä paremman sääntelyn kanssa rahoitusmarkkinoille, se sallisi sen, että olemme jälleen siinä vaiheessa ja tilanteesta voisimme paremmin käyttää rahoitusmarkkinoiden resursseja reaalitaloudessa. Infine, eh... Niin lopuksi Haluaisin muistuttaa teitä vielä, että 2010 kansalaisten määrä, joka tuki tätä veroa, niin se ei ole koskaan laskenut alle 60 prosentin europarametrin mukaan. Kiitoksia. Mr. Palmieri, I will give the floor. Kiitos herra Palmieri ja nyt annan paneelin puhe edustajille puheenvuoron. Edusta, herra Persood aloittaa. Pyydän ystävällisesti vain kaksi minuuttia two minutes. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytänpä nämä kaksi minuuttia, jotta asetan tämän keskustelun oikean asiayhteyteen. Finanssitransaktioveroa ei ole suunniteltu korvaamaan ö, varahoitoasetusta. Meidän täytyy olla siellä, että voimme varmistautua sen, että voimme rajoittaa tämän finanssikriisin mahdollisimman pieneen. Transaktiovero on johdonmukainen sen kanssa, mitä tehdään. Tässä pääomainterventiota siirretään lyhyen aikavälin hyödykkeisiin ja se on hyvin johdonmukaista. Hyvin monet perustelut, joita tänä päivänä on esitetty, olisi voitu käyttää vaikka tuloveron selvittämiseen tai yritysveron tai sosiaaliturvan. Tässä puhutaan nyt siitä, millä tavalla saadaan aikaiseksi tuloja, miten voimme verotuksen avulla kannustaa hyvään toimintaan eikä huonoon ja tehdä tämän vähimmällä taloudellisella ponnistuksella. Tämä on lyhyen aikavälin vero suhteessa pitkän aikavälin investointitoimiin. Näin ollen mielestäni se on hyvin johdonmukainen niiden perinteiden kanssa, joita Euroopassa on. Euroopan menestys pohjautuu pitkälti taloustieteessä siihen, että on luotettu pitkän aikavälin investointeihin, eikä niin, että olisi liikaa kiinnitetty huomiota lyhyen aikavälin toimintaan. Tässä on unohtunut sitä, että yhdistynyt kuningaskunta liittyisi mukaan. No sehän on jo mukana. Sillä on 50 prosenttipisteen ö, pohjavero. Ja Lonto on edelleen koko maailman kaikkein suurin hedge-toiminnan keskus. Leimavero on tapa, jolla voidaan välttää veroja ja välttää niitä ihmisiä, jotka pyrkivät kiertämään veroja. Se nähdään yhdistyneessä kuningaskunnassa, 40 prosenttia verosta tulee ulkomaalaisilta, jotka pelkäävät menettävänsä omistajuutensa. Siitä syystä he maksavat veron. Ja näin ollen voi esittääkin kysymyksen siitä, että Lonto, Hong Kong ja Zürich ovat ottaneet käyttöön finanssitransaktioverot, ja siitä huolimatta ne ovat maailman finanssialan keskuksia. Mr. Kiitos, herra Perso. Sen jälkeen herra Kapoor, kaksi minuuttia transaction tax is the Finanssitransaktiovero on luonnollinen vastapuoli tietyille sääntelyille, mitä on pankeissa tehty. Eli otetaan esimerkiksi, jos katsotaan, katsotaan pankkimaksuja, jotka on otettu käyttöön pankkijärjestelmässä, niin finanssitransaktiovero on tavallaan sen vastapuoli. Mutta se, mitä me nyt saamme selville, on, että tässä tämän kautta toivon mukaan päästään hyvin säädeltyyn finanssijärjestelmään. Mutta tämä tällainen varjopankkijärjestelmä, sitä ei tulla säätelemään yhtä hyvin. Ja finanssitransaktiovero on nimenomaan tähän hyvä väline. On tärkeää muistaa, että tämän veron äh, seuraukset tulevat iskemään nimenomaan tähän varjopankkijärjestelmään eikä tähän todelliseen talouteen. Ja toinen asia, mikä tähän pitää lisätä, on, että komission ehdotuksessa otetaan esiin tällainen minimimäärä. Ja se on ihan hyvä, samoin kuin esimerkiksi arvonlisäverossa eihän sekään ole täysin harmonisoitu. Eli pohja on harmonisoitu, mutta maksut tai hinnat voivat olla enemmän räätälöityjä, eikä se ole ongelma. Mutta muistakaa, että nämä kaksi direktiiviä, joiden parissa te nyt työskentelette, ne antavat hyvän pohjan sille, että saadaan aikaan hyvä säätely ja se, että tämän veron kattavuus on pieni, se on se täytyy hoitaa kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Tälle verolle tarvitaan oikeutus, se meillä on, informaatiota, se on hyvä, MIFIT ja MIP, ne luovat tämän pohjan. Ja viimeinen asia on ihan johdonmukaista, että aloitetaan näistä kaikkein helpoimmista markkinoista, lähdetään pörssistä, lähdetään arvopapereihin ja niin edelleen. Ajan myötä mennään eteenpäin. Ja sitten saadaan, äh, että saadaan ihmiset mukaan ja lähdetään alemmasta summasta ja sitten tehdään kolmen kuukauden välein äh, vaikutusten arviointia. Tällä tavalla mennään eteenpäin. To Mrs. Tämän jälkeen rouva Griffith Jones saatte puheenvuoron kahdeksan minuutiksi. Several of the MEPs... Kiitoksia. Monet edustajat ovat oikein ottaneet esille sen, että tarvitaan Euroopassa ratussektori, joka tukee reaalitaloutta, joka ei ole huono isäntä, vaan hyvä palvelija. jos emme pääse tähän tulokseen, emme voi kilpailla Intian, Kiinan, Brasilian kanssa, jolla on tehokas rahoitussektori vähemmän monimutkainen, avoimempi, paremmin säännelty. Rahoitustransaktiovero pitää nähdä tässä yhteydessä. Pyritään uudistamaan rahoitussektoria tällä tarkoitusperällä. Minulta kysyttiin suoraan kysymys siitä, että miksi olisi kohdalla käyttää finanssitransaktiovero veroa vero, niin tavallaan vihreän talouden hyväksi. No ei se olisi huono ajatus. Se olisi hyvä eurooppalaiselle taloudelle, kasvulle, vähähiilistä kasvuteollisuutta. Tähän investointi, se ei pelkästään auttaisi maailman pelastamisessa, vaan myöskin antaisi myöskin uudelle teolliselle, teolliselle vallankumoukselle tilaa. Mutta jotenkin, koska tämä on uutta, se pitäisi sitten tukea julkisen tahon puolesta. Pitkällä aikavälillä niin olisi tehokasta taloudellisesti. Tämä antaisi myöskin paremman planeetan sitten lapsille, laps, lastenlapsillemme. Sitten myöskin sitä, minä olin ensimmäisessä kokouksessa, puhuttiin tällainen Tobinin verosta. Ja totesimme myöskin silloin, että kun tehtiin tällainen tulovero, niin Silloinkin sitä kritisoitiin, mutta sekin on hyvä vero. Ja USAssa on pelkästään 18 prosentin tuloverotaso, ja se, heti se kerää huomattavan summan rahaa. Eli voisimme luoda veroja, joissa voidaan mahdollisimman vähän kiertää, joka loisi paljon resursseja, ja samanaikaisesti ei vaikuttaisi reaalitalouden kasvuun. Kiitos Rova Griffith Jones ja herra Reburn viimeiseksi, olkaa hyvä. Mr. Passo is... Hyvin nopeasti vain. Täällä Passo johtaa harhaan, kun hän sanoi, että liikkeen eh, leimavero on finanssitransaktiovero. Ei se ole sitä, ainakaan niillä ehdoilla sitä Euroopan unionissa on ehdotettu, koska se ei ota huomioon transaktioita pankkijärjestelmässä. McCarthy kysyi, että olenko eh, finanssitransaktioveron puolella? Kyllä. Ihan siitä syystä, että en ole edes mikään pankkifani, toisin kuin mitä Lambrecht totesi. Itse asiassa olen sitä mieltä, että sitä ei itse asiassa varmaankaan täytäntöönpanna globaalisti. Ja sitten monia eri kohtia, jotka Lambrecht otti esille. Hän ehdotti, että minä ehdotin, että sääntelyyn ei tulisi puuttua reaalitalouteen. No todellakaan en usko sitä, vaan uskon, että rahoitoasetus, joka kohdistuu finanssitoimialaan, sillä, pitäisi, sillä ei saisi olla sellaisia epätoivottuja vaikutuksia, jotka kohdistuvat reaalitalouteen. Hän ehdotti myös sitä, että johdannaiset olivat jotenkin viimeisen 20 vuoden keksintö. No kun Lambrets oli nuori poika, niin minä käytin jo johdannaisia kiertääkseni sellaisia riskejä, jotka olivat olleet olemassa pitkään. Ja ne ovat olleet riskejä vähentämässä. Ja lopuksi hän ehdotti vielä, että tämä 0,1 prosentti, no eihän se mikään 0,1 prosentti ole, se on 0,02, koska siinä maksetaan kaksi puolta. Mutta vielä tärkeämpää, niin tässä nyt on transaktioverona nimenomaan, koska pankit näitä transaktioita te- tekevät ja ne keräävät sitten tätä finanssiveroa. Asiakkaat vastaavat. Te- todellisuus on kuitenkin sitä, että reaalitalous maksaa. Ja sitähän me emme halua ollenkaan saada aikaiseksi. Kiitos herra Robert ja ja nyt Rouva Podimata voi tehdä loppuyhteenvedon ja käyttää loppupuheenvuoron. Rouva Podimata, jos voisitte puhua viidessä minuutissa. Kiitos paljon. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin siihen. Pyrin pitäytymään viidessä minuutissa. Ennen kaikkea haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia osallistuneita asiantuntijoita tähän paneeliin. Kiitän myös kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Jälleen kerran tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen rakentava keskustelu tästä finanssitransaktioveron verosta. Ajan puute estää minua puhumasta vähän kaikesta, mistä haluaisin, mutta yritän nyt luokitella kysymykseni kategorioihin. Pyrin tässä nyt kuitenkin vielä pääsemään loppuyhteenvetoon ja johonkin kommentteihin. Jotkut, tai oikeastaan monet kollegat ja monet asiantuntijat ovat pohtineet, mihin tässä halutaan päästä tämän finanssitransaktioveron luomisen myötä. Mikä sen tarkoitusperä lopputulema on? Edustaja Ferber sanoi, että tämä finanssitransaktiovero ei ole mikään maaginen ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Emmekä me voi myöskään uskoa siihen ihan vakavasti ainakin voidaan tehdä se johtopäätelmä, perustaa se asiantuntijoiden lausumiin ja kuultuihin puheenvuoroihin, että finanssitransaktiovero, jota sovellattaisiin mahdollisimman laajalti, jolloin se olisi aika matala kerroin, se voisi vapauttaa aika paljon varoja kansallisiin budjetteihin. Sillä voisimme paikata budjettivajeita, voimassa olevia budjettivajeita suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenmaita. Sillä voitaisiin myös rahoittaa kehityspolitiikkaa kansallisella eurooppalaisella tasolla ja vielä, vieläkin oikeutetummin ja oikeudenmukaisemmin. Mitä tämä nyt kaikki tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että rahoitussektorin osallistumisen myötä, tämän sektorin, jolla on vastuuta joskus osittaista, joskus kokonaisvaltaista, joskus suhteellista vastuuta, mutta tämä rahoitussektori omaa kuitenkin vastuun tässä nykykriisissä, mutta siitä huolimatta se vielä nauttii monista etuoikeuksista, monista verotuspoikkeuksista hyvinkin laajalti ja kattavasti. Tämä finanssitransaktiovero olisi erittäin oikeudenmukainen panos rahoitussektorin puolelta koko tässä kriisin kehittymisessä. Ei ole aina ihan systemaattisesti tehty tällaista työtä, ei ole aina tehty tuottavaa työtä, joka olisi todella niin osuvaa. Eli tässä vaan haluttaisiin jakaa tätä kuormaa ja taakkaa. Mehän olemme huolestuneita siitä, että loppukuluttajia tässä rankaistaan, kotitalouksia, pk-yrityksiä kaikista eniten. He joutuvat kantamaan tämän suurimman vastuun. Meidän täytyy tajuta realiteetit. Tämä vero, ketä se koskettaa enemmän? Eläkerahastoja, tuleeko se rajaamaan likviditeettiä vähentämällä kauppavaihtoa? Ei, ei. Niin kuin tutkimukset ovat osoittaneet, siitä kuulimme asiantuntijoiden suulla, ei tässä eläkerahastoja lähdetä rankaisemaan tai lähdetä hakemaan rahoja sieltä. Lukujen perusteella voidaan se sanoa. meillähän on lähes joka toinen vuosi tietoa heidän kauppavaihtonsa laajuudesta – ja nämä algoritmiset kauppavaihto, se, jos, se lasketaan, jos se lasketaan yhden päivän kauppavaihto, kauppavaihtoluvuissa, niin silloin totta kai ne joutuvat maksamaan enemmän, ne joutuvat maksamaan tuhat kertaa enemmän kuin esimerkiksi jotkut eläkerahastot. Mutta joka tapauksessa emmehän me halua, että nämä eläkerahastot, jotka tekevät investointivalintoja hyvinkin korkealla riskiprofiililla, koska ne myös silloin vaarantamat omat pääomansa ja osallistuvat, osallistuvat myös systeemisten riskien ottamiseen. Voiko tämä transfinanssitransaktiovero olla myös sellainen, että siinä piilisi mm, sellainen mahdollisuus, että se voisi parantaa pelisääntöjä rahoitusmarkkinoilla? En usko, mutta kuten Rova Griffith Jones sanoi, jos tänä päivänä on koittanut se hetki, että pitää puhua tämän tyyppisen finanssitransaktioveron toteuttamisesta. Se tarkoittaa sitä, että tänä päivänä on jo edistytty huikeasti. Ei olla vielä onnistuttu kaikessa, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa. Puitteet ovat hyvät valvonnalle, säätelylle, rahoitusmarkkinoiden säätelylle. Esimerkiksi tänä päivänä puhutaan uusista säännöistä markkinoiden ulkopuolella olevalle toiminnalle, niin sanotulle tuotannolle. Samanaikaisesti, jos puhutaan finanssitransaktioverosta, niin me voisimme keskittyä siihen, mitä asiantuntijat täällä vastikään sanoivat, mitkä ovat keskeiset tavoitteet. Komissiohan on sen ilmaissut, mitkä ovat sen mielestä keskeisimmät tavoitteet vähentää riskitekijää kannustaa tähän finanssitransaktioveron liikkeelle lähtemiseen. Sillä on ehkä yksi lisäarvo, tärkeä lisäarvo reaalitaloudelle. Se voi ehkä moninkertaistaa kuitenkin systeemisiä riskejä. Haluammeko kaikilla käytettävissä olevin, käytettävissä olevin keinoin toimia siten, että rahoitussektori ottaa sille periaatteessa sille kuuluvan roolin. Kiitos. Gracias. Kiitos paljon, Rova Podimata. Näin olemme päässeet loppuun tämän kuulemistilaisuuden kanssa. Kiitos kaikille paneeliin osallistuneille, kaikille keskusteluun osastuneille. Ja minä muistutan, että määräaika tarkistusten jättämille on seuraava kolmas osa, maaliskuun kolmas päivä. Nyt siirrymme esityslistaan kohtaan numero yhdeksän. Meillä on käsiteltävänä Euroopan investointipankin vuosikertomus vuodelta 2010. Esi- valmistelijana on edustaja Kamal. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron välittömästi. Um, first of all, can I welcome the product- Ensinnäkin haluaisin äh, lämpimästi kannattaa niitä äh, hedelmällisiä keskusteluita meillä viime viikolla oli varjoesittelijän kanssa. Toivottavasti Ekonin lausunto välittää voimakkaan viestin tästä asiasta. Get rid of them, that's right. please leave the room as quick as possible so we may continue. No, pyydän teitä poistumaan hitaasti. Hiljaa, että voimme jatkaa. Niin Hyvä puheenjohtaja, tämä on aika o, käsittämätöntä, jotka tulevat tänne vain katselijoiksi, eivät pysty poistumaan asianmukaisesti salista, että voisimme jatkaa työtä. Kyllä, edustaja Goses, olette aivan ö, oikeassa. Pyydän salista poistuja poistumaan nopeasti ja hiljaisesti. No, kiitoksia. Varmasti kaikki halusivat kuulla sen, mitä minulla on sanoa sanottavana, niin toistan nyt uudelleen, että ne hedelmäiset keskustelut, joita meillä viime viikolla oli varjoistelijan kanssa, olivat todella hyvät. Ja me näin välitämme tästä voimakkaan viestin. On varmaan selvää, että poliittisten ryhmien läpi meillä on toive vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden lisäämisestä ja että me näin voimme yhdistää tämän Euroopan 2020 strategian ja teemme EBRDn kanssa läheistä yhteistyötä valvomaksemme sitä, ettei rahaa hukata. Lisäksi on tarpeen varmistaa se, että EBRD jatkaa työtään ja että se noudattaa Basel 3 ja pääomavaatimuksia. Lisäksi on äh, oleellista, että EU-valtioiden kansalaiset voivat nähdä, miten heidän rahansa käytetään. Ja tämä tieto pitää olla mahdollisimman avoimesti äh, saatavilla. Se on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Esittelyiden enemmistö kannatti sitä, että EIP vie eteenpäin näitä joukkovelkakirjojaan. Ja näin EIP voi keskittää toimintansa Pohjois-Afrikan maihin, jotka nyt ovat siirtymävaiheessa, siirtymässä kohti nykyaikaisia demokratioita. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä rakentavista keskustelusta, joita kävimme ja viime viikon kokouksesta. Ja jos minulta on tästä jotain jäänyt pois, niin toivottavasti se lisätään tähän keskusteluun. Kiitoksia. Kiitos. Sen jälkeen aina puheenvuorot varjoesittelijöille. Aloitamme Rova Kraftsa EPPstä kaksi minuuttia vain. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan ensiksikin kiittää valmistelijaa. Tämän luonnoksen tai hankkeen myötä meillä on jo hyvä yhteistyöperusta. perusta ja varmasti saamme hyvät loppuehdotukset tästä myös. Kiitän myös siitä, kuinka positiivisesti hän on suhtautunut meidän tarkistuksiimme. Sehän on eh, esittelijän tehtävä luoda suuret linjaukset ja sieltä kyllä ne huokuvat hyvin läpi. Meidän ryhmämme on ihan tyytyväinen. EPP mitä tulee tarkistuksiin, painopistealueisiin ja yhteistyö EIPn ja EBRDn kanssa on tärkeää. On erittäin hyvä hyödyntää yhdessä meidän resursseja, työvälineitämme, keinojamme, mutta on myös paljon velvoitteita Euroopan investointipankille. Odotamme kärsimättömästi niiden tuottamia tuloksia. Rahoituskapasiteetin valvonta ja IPssä. Kaikki nämä ovat keskeisiä tekijöitä, jotka saavat täyden tukemme. Onnittelen myös valmistelijaa, koska hän suhtautuu myönteisesti samalla tavoin moniin muihin ajatuksiin. Ensinnäkin pitää täsmentää suhteet pankin ja IMFn kanssa, joka oli olemassa Tämä yhteistyö on olemassa jo Välimeren alueiden kanssa. Jeremy, Jaspers, Jessica, nämä kaikki ovat tärkeitä alueellisen kehityksen ja kohesion kannalta. Me haluamme myös painottaa innovaatiomerkitystä, tutkimusta PK-sektorilla. Se on meille varsin tärkeää. Valmistelija on hyvin ottanut nämä meidän ajatuksemme huomioon. Myös vaikeuksissa olevat maat ovat myös saaneet tukea EIPltä. Se on jo todellisuutta, mutta me haluamme korostaa meidän tarkistustemme merkitystä rakennerahastoista, koska olemme sitä mieltä, että se auttaa todella pankkia omassa työssään, jonka avulla pääsemme ulos kriisistä. Gracias, señora Kratsa. Tiene la palabra. Kiitos. Edustaja Gutes, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, eh, mulțumesc domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Kamal. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Kamalia loistavasta yhteistyöstä tämän mietinnön puitteissa. Me teimme pari kompromissiehdotusta, joita työstimme jotka ovat otettu huomioon. Ja kiitokset kaikille siitä, että olette näin tukeneet EIP ja myöskin Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin yhteistyön luomisesta. Ja se kaikki me tässä mainitaan tässä mietinnössä ovat myöskin Euroopan ihmisarvon ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisia ajatuksia. Ja pitää myöskin välttää sitten toisaalta, että taas mennään veroparatiiseihin varojen kanssa. Joten tässä tällä pyritään siihen, että annetaan nekin lainoja mielenkiintoisiin hyvin projekteihin, että tämä olisi meille edullista. tänään antaa todellista etua ja näin sosiaalistaloudellinen kehitys voidaan näin paremmin, voidaan sitä tukea. Seuraavissa rahoituskehyksissä 2014-2020 pitäisi ottaa nämä uudet säädökset huomioon. Me tarvitsemme talouskasvua ja investointeja Euroopan investointipankin taholta. Ne ovat tärkeitä tekijöitä – kun ajatellaan vaikka meidän TEN-verkkojamme tai muitakin projekteja. Tämän takia tarvitaan myöskin tässä Euroopan tukea. Kiitos edustaja Kutas. Rova Gular Alder-ryhmästä kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Teodoros Arkasiaskis on Atenassa. Minä haluan puhua hänen puolestaan ja haluan sanoa, että työ on ollut varsin hedelmällistä. Kiitän valmistelijaa. Meillä ei ole mitään erityiskommentteja, en lähde yksityiskohtiin haluan vain korostaa sitä, että ryhmämme kannalta, niin kuin olemme usean otteeseen sanoneet täysistunnossa myöskin Gieferhofstadtin suulla, että EIP eh, e voisi olla investointituki, joka suuntautuu tulevaisuuteen nimenomaan näiden mm, hankejoukkovelkakirjan puitteissa, niin se on mielestäni loistava sijoitus, mutta siihen kuuluu paljon sitoumuksia. Kiitos. Kiitos vihreiden puolesta puhuu edustaja Gigol. So for, uh, just very briefly to, to... Kiitos Pascalin puolesta. Kiitokset oikein paljon hyvästä yhteistyöstä me olemme samaa mieltä näistä kompromisseista sellaisina kuin te olette ne esittäneet. On joitain pienempiä asioita, joista ehkä haluaisimme keskustella, mutta ne eivät ole poliittisesti mitään äh, isoja asioita, lähinnä teknisiä. Joten kiitos paljon. Ei meidän tarvitse tässä suuta piestä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Thank you. Sven, finally have the floor. Kiitos ja lopuksi Gwen puolesta puhuu edustaja Klute. Ja, danke. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun kellokin on enää paljon, niin tuskin tarvitsee toistaa tässä, mitä kaikkea täällä todettu jo, että ei, ei, ei paljon lisättävää oikeastaan olisikaan kyllä. Piste vain tähän näin. Kiitoksia. Thank you very much. And finally... Kiitos paljon ja sitten annan puheenvuoron EIPn edustajalle. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Very much. Monsieur José Premier Fois. Edustaja Goses, ihan pieni kommentti siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Minä haluan kiinnittää kaikkien huomioon siihen, että EIP tekisi uusia investointeja, että, hän, että siinä korostettaisiin enemmän EIPn kapasiteettia toimia suurempana luotonantajana kuin se, mikä tänä päivänä meillä on se riski, ainakin se, mitä minä nyt puhun tässä luottoluokituslaikotuksista, ne ovat vähän keskittyneet EIPn potentiaaliin pääomaan. Riski on olemassa aina siinä, että otetaan käyttöön nimellään todella EIPn käyttämä vapauttama pääoma. Ja sitten voidaan todeta, että EIPn jäsenet, jäsenvaltiot eivät pysty rahoituksellisessa tilanteessa antaa lisävaroitusta, niin kuin EIP on siltä, niiltä pyytänyt kasvattaakseen pääomansa. En tiedä, voiko, onko antaako tämä lisäarvoa, mutta olisi hyvä pitää tämä mielessä. Kiitos paljon edustaja Gozes ja nyt e pankin edustaja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. First of all, let me thank uh, Mr. Kamal. Uh, Ensinnäkin haluan kiittää edustaja Kamalia tästä erinomaisesta mietinnöstä, kuten yhteistyöstä ja kaikkia varjoesittelijöitä ja muita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Tästä viimeistä puheenvuorosta jatkaakseni, tässä on kyseessä juuri se tasapaino, joka täytyy löytää investointipankin välillä ja sitten tuki PK-yrityksille ja kaikki muut toimialat, ja kuten myöskin ilmastonmuutoksen torjuminen. Ja sitten vielä tämä kolme kertaa A-luokitus. Joten siinä on mahdollisuus lainata varojamme pääomamarkkinoilla, josta me sitten saamme varoja, joita lainaamme. Tämä kaikki täytyy tehdä yhteistyön avulla. Näin voimme nimittäin saada käyttöömme institutionaalisen investoijien varat, jotka ovat siis enemmistönä. Ja voimme myös viedä eteenpäin tätä rahoitusetua, jonka saamme tämän 3A-luokituksen avulla. Ja se voimme siis viedä eteenpäin yksityisille asiakkaille tai jäsenvaltioille. Tietysti jotain painostusta on ollut suhteessa tässä näihin luokituksiin, mutta tähän mennessä olemme säilyttäneet luokituksen ja se on tietysti elintärkeää meidän liiketoimintamallillemme. Hyvin lyhyesti näistä muista kohdista. Meillä on läheistä yhteistyötä Eberden kanssa mukaan lukien ö, Välimeren alue vaiheittain, jossa aiomme tätä jossa yhteisymmärrys muistiomme avulla olemme tätä asiaa jatkanut. Lisäksi meillä on nämä hankejoukkovelkakirjat. Ne eivät ole siis investointipankilta eivätkä EUlta, vaan yrityksiltä. Niiltä yrityksiltä, jotka täytäntöön panevat infrastruktuurihankkeita. Mutta me tarjoamme siis luoton rahoituksen EU-budjetin avulla – ja tässä ryhdytäänkin pilottivaiheeseen vuoteen 2014 asti. No sitten tässä on mainittu puheenjohtaja. Voisitteko lopettaa mahdollisimman nopeasti? Niin, olemme tässä soveltaneet tiukkoja kriteereitä. Se koskee myös meidän rahoitustamme. Kiitoksia. Kiitos paljon ja lopuksi annan puheenvuoron valmistelijalle edustaja Kamal. Olkaa hyvä. Very briefly, I'd like to thank all this. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja hienosta kommenteista. kyllä, kiitos kuuntelijana mielellään, koska tulee minulle. Antakaa tulla vaan lisää. Kiitoksia. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin näin hedelmäisellä tavalla. Just remind you that we will... Kiitos edustaja Kamal. Muistutamme, että me äänestämme ensi viikolla Strasbourgissa tästä maanantaina 13. helmikuuta. Sitten viimeinen kohta esityslistalta. of... Eurooppalainen tilivarojen turvaamisvääräys. Meillä on eh, valmistelija Rova Basescu täällä. Olkaa hyvä. President, and I'll try to be very brief because it's very late anyways. Kiitos puheenjohtaja, yritän olla nopea. Joulukuun 19. esittiin äh, mietintöluonnoksen asetusehdotukseksi, jolla luodaan eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys. Tämä on Eli tässä on kysymys sitä, että, velalli, äh, että äh, rahoja voidaan siirtää Euroopan unionin eri pankkien tililtä. Ja olen tehnyt tiettyjä muutosehdotuksia tähän asetuksen. Tarkoituksena oli saada aikaan tasapaino ähm, ähm, velkojien oikeudesta ja velallisten oikeudesta. Ja muut kollegat tukivat tätä, jotka siis esittivät siihen myös tarkistuksia. 11 tarkistusta äh, esitti äh, SND ja ECR. Kollega McCarthy ehdotti

Sitten olen esittänyt itse tarkistuksen ensimmäiseen johdanto-osan kappaleeseen, jolla on tarkoitus varmistaa se, että ei voida väärinkäyttää tätä. Tarkistus 34 kollega Stretchikiltä liittyy artiklan 26 kolmas kohtaan. Tässä ehdotetaan, että mikäli varojen määrä ylittää Eurooppalaisessa tilivarojen turvallisuusmääräyksessä esitetyn määrän jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuinnossa tilejä pidetään määrittää, mihin tilillä käytettävissä olevia rahoitusvälineitä sovelletaan. Joten eh, en tue tätä tarkistusta, koska eh, jäsenvaltion tuomioistuin saa minun mielestäni päättää sen. Kiittäisin muita ryhmiä heidän positiivisesta lähestymistavastaan ja olen vakuuttunut, että me saamme tästä aikaan erittäin arvokkaan lausunnon Ekon valiokunnalle. Ekon valiokunnassa käsitellään tätä helmikuun 28. päivää. Vakuutan teille, että olen käytössänne ja pyrin löytämään kaikki mahdolliset kompromissit. Mrs. Vasescu. Kiitos paljon. Rova Basescu, haluaako kukaan käyttää? Joku haluttaa puheenvuoron. Edustaja Gozes. Kiitoksi. Nämä penkkirivit ovat täällä huvenneet ja harvenneet. Valmiste esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä ja me tuemme häntä ja hänen tekemänsä tarkistukset ovat hyväksyttävissä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitos paljon edustaja Gozes. Olen täysin samaa mieltä, että tämä keskustelun puute tarkoittaa sitä, että Teillä on meidän täysi tukemme. Saatte konsensuksen taaksemme äänestyksessä. Äänestys Ekon valiokunnassa 28. helmikuuta. Niin näin ollen olemme päättäneet tämän päivän kokouksemme. Kiitos kaikille.